Good afternoon. Oikein hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Julistan näin ollen tämän talousarvojen valvontavaliokunnan kokouksen avatuksi. Tämän kokouksen esityslista luonnos on teille toimitettu tammikuun 11. päivä. Onko tähän esityslista luonnokseen huomioita kenelläkään? Eipä näytä olevan, joten näin ollen julistan tämän esityslistan hyväksytyksi. Minulla on täällä koko joukko ilmoitusasioita. Koordinaattorien kokous oli tarkoitus järjestää iltapäivällä kello 17.30, mutta se on siirretty huomiseen kello vartti oli 19. Eli jos haluatte koordinaattorien uutisia, niin odottakaa sitten sali ulkopuolella huomenna tuon ajankohdan jälkeen. Mitä tulee kohtiin 10 ja 11 esityslistalla, eli virastojen vastuuvapaus on siirtynyt kello kolmeen iltapäivällä. Ja esityslistan kohta 12 liittyen parlamentin vastuuvapauteen, jonka piti olla huomenna kello kolmelta, on siirtynyt kello viiteen. Eli tämä tiedoksenne liittyen huomiseen esityslistaan. Voitte panna merkille nämä pienet muutokset. Meillä on täällä käytettävissämme koko joukko kieliä. Ja tämän lisäksi kaikki vielä lähetetään internetissä suoralla, suorana lähetyksenä. Ja Karel Dulhost on uusi sihteeristön edustaja. Voisitteko nousta seisomaan niin, että näemme kaikki teidät? Welcome. Tervetuloa joukkoon. Sitten kohta kolme, nimittäin KONT puheenjohtajiston valinta. Nämä menettelytavat löytyvät sieltä liitteestä asiakirjojen joukosta ja tässä kokouksessa on tarkoitus valita siis puheenjohtajisto. Ensin puheenjohtaja ja sitten varapuheenjohtajat. Aivan ensiksi haluan varmistaa, että olemme päätösvaltaisia ja tämä on nyt havaittu. Kokous on päätösvaltainen. Ehdokkaat, puheenjohtaja ehdokkaat. Ehdokkaita voivat nimetä poliittiset ryhmät tai vähintään 5 prosenttia jäsenistä. Meillähän on perinteenä se, että parlamenttikauden puolivälissä voidaan ehdottaa uutta puheenjohtajaa ja kysyisin, haluaako joku ryhmä tehdä esityksen. Herra Hatsimarkaakis, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. ALDE-ryhmä haluaisin ehdottaa teille Michael Toireria, joka istuu tässä vasemmalla puolella minusta. Hän ei ole kuulunut tähän mennessä valiokuntaan, mutta hänellä on budjetti ja budjetin valvontakokemusta ajalta Baden-Württembergin osavaltioparlamentissa. Siellä hän teki yhteistyötä pitkän aikaa Kreslen kanssa siellä budjetti oli 40 miljardia euroa. Hän oli 14,5 vuoden ajan Horbin ylipormestari, se on myöskin Baden-Württembergissä, ja kahdeksan vuoden jälkeen hänet valittiin yli 90 prosenttia ääneosuudella uudestaan, ja olisin iloinen, jos yhtä hyvä tulos, vaalitulos tulisi tänään. Kiitos. Puheenjohtaja mikrofoni. Michael. This... Niin, Michael, muita ehdokkaita ei ole, ja näin ollen julistan herra Toivonen tämän talousarviovalvontavaliokunnan uudeksi puheenjohtajaksi, ja toivotan hänelle menestystä tässä uudessa tärkeässä toimessa. Olkaa hyvä. hello. Thank you. No niin, päivää ja kiitos tästä tuloksesta, vaalituloksesta. Mukavaa päästä tänne puheenjohtajaksi ja näinkin, että täällä on jo pyydetty puheenvuoroa. Ja nyt itse asiassa valiokunnan puheenjohtajana varmaan teille sopii, että käytän omaa äidinkieltäni Saksaa. Ensimmäisenä puheenvuoron saa Rouva Ingeborg Kressle, olkaa hyvä. EPn e e puolesta halusin kiittää Jan Mulderia erinomaisesta työstä, jonka hän on tehnyt sen jälkeen, kun liberaaliryhmä ensimmäistä kertaa salli, että joku liberaali on puheenjohtajana, jolla on ennen kaikkea tietty kokemus ja ajatus näistä <clears throat> asioista. En halua tässä mitään puhua uutta puheenjohtajaa vastaan, mutta ainakin suurimmalla ryhmällä on sellainen odotus, että olisi kiva, jos olisi ainakin aktiivinen jäsen puheenjohtajana valittuna. Ei se tarkoita sitä, että me haluaisi teille toivota kaikkea mahdollista parasta ja olemme iloisia, tai että me olisi iloisia, että te olette nyt puheenjohtajana, mutta haluan Mulderia erityisesti kiittää, kun puheenjohtajuus oli hänen, hänen hyvissä käsissään ja mekin olemme nauttineet siitä, että meillä pystymme tekemään työtä jonkun kanssa, joka tuntee syvällisesti EUn budjetin ja budjet- talousarviovaliokunnan tarpeet. Hyvin, hyvin tehty, Jaan. Kiitoksia kovasti. Ja, vielen äh, rouva Kresle. Nämä suosionosoitukset osoittavat, että valiokunta todella kiittää puheenjohtaja Mylderiä hänen tekemästään työstä. Nyt puheenvuoro on pyytänyt kollega Kajer. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin haluaisin minäkin toivottaa puolestani teille kaikkea hyvää toimessanne. Tämä on mukava tehtävä, mutta ei aina kovinkaan helppo, koska tämä valiokunta monin tavoin on aika erityislaito, erityislaatuinen. Se on hyvin horisontaalinen valiokunta, koska se puuttuu kaikkiin Euroopan unionin toimivalta-aloihin, eikä tämä työ aina johda siihen, että saisi kovinkaan suurta suosiota täällä Euroopan parlamentin kollegojen keskuudessa. Mehän käsittelemme, saamme käsitellä paitsi talousarviota, ja tämä tietenkin johtaa aina toistuvasti siihen, että kollegojen kanssa syntyy erimielisyyttä eri hankkeiden järkevyydestä. Ja meidän roolimme luonnollisesti tässä valiokunnassa on ajaa Euroopan parlamentin, ähm, katsoa Euroopan parlamentin puhemiehistön päätöksiä ja sitä, ovatko ne äh, talousarvion mukaisia ja tietenkin voidaanko vastuuvapaus myöntää tälle omalle toimielimellekin. Tähän palaamme myöhemmin tänään. Eli kaikkea hyvää teille toimessanne ja Janne, myös minä ja poliittinen ryhmäni niin haluamme todella kiittää sinua työstäsi puheenjohtajana. Teit erinomaista työtä. Ja minun mielestäni olit aivan esikuva kaikille muillekin puheenjohtajille. Pyysin kyllä puheenvuoroa myös toisestakin syystä ja tämä liittyy siihen, että tarkoitus on nyt myös valita tämän valiokunnan varapuheenjohtaja. Ensinnäkin ensimmäinen varapuheenjohtaja DONT-järjestelmän mukaisesti kuuluu EFD-ryhmälle. Ja todella tästä on keskusteltu myös minun ryhmäni kanssa ja haluaisin perustella, miksi minun poliittinen ryhmäni ei voi tukea Martta Andreassenin ehdokkuutta. Kollegat ehkä muistavat viime vuoden Euroopan parlamentin vastuuvapauskeskustelun, jolloin syntyi sellainen tilanne, eh, jossa joku brittilehti, taisi olla Daily Mirror tai joku muu laatulehti, laatutuote todella – joka sitten levitti tiettyjä tietoja, joiden äh, lähteenä oli rouva Andreasen. Tietoja, joiden mukaan Euroopan historian talon kustannukset nousisivat 120-150 äh, miljoonaan euroon. Ja minä tuolloin kysyin äh, tästä lähteestä hiukan enemmän ja tietojen taustasta, koska väitettiin jotain, esitettiin tällainen lukunumero, jonka perusteena ei ollut mitään muita lähteitä lehti, eikä Rouva Andreassenkaan ole tähän päivään mennessä pystynyt selittämään, mistä ihmeestä tämä luku, tämä numero ilmestyi. Ja tämä ei mielestäni ole parlamentaarisesti rakentavaa eikä myöskään vakavasti otettavaa toimintaa. Tätä taustaa vasten minun poliittinen ryhmäni ei ole valmis tukemaan Rova Andreassenin ehdokkuutta tässä vaiheessa. Ensimmäinen valiokunnan varapuheenjohtaja on tähän mennessä ollut vihreiden kollega Herra Staas, joka on tehnyt minun mielestäni erinomaista työtä. Ja jos hän haluaisi jatkaa, niin hän saisi poliittisen ryhmäni tuen. Kiitos. Kollegi. Kiitos kollega Gajer. oletan, että näin, mitä tulee tosiaan valiokunnan varapuheenjohtajiin, meidän on käytävä asiasta keskustelua. Tämä keskustelu tässä jo avattiin. Te tehtiin ehdotus liittyen EFDn tilanteeseen. Onko EFDstä tällä joku paikalla ja haluaako käyttää puheenvuoron? Eipä näitä olevan olen saanut sellaisen tiedon, että ei kun kyllä. Niin, minä olen saanut sellaisen tiedon, että rouva kollega... Ah, herra Anjö haluaa käyttää puheenvuoro, olkaa hyvä. Yes, good afternoon. Niin, päivää. Minä olen täällä varajäsenenä. Olen EFD-ryhmästä. Liittyen siihen, mitä tässä juuri sanottiin, virhe ei ollut Rova Andreasenin tässä tapauksessa, josta juuri kuulimme. Okay. Jaha. No mutta se nyt ei liity mitenkään tähän henkilökysymykseen. Öö, ehkäpä kollega Jan Mylder, joka jollain asiasta tietoa voi kertoa meille lisää. Mm, teillä oli tietoa, että kollega Andreasen ei pääse paikalle. Pitääkö paikkansa, että hän on tänään todella sairaalassa? Kollega Mylder. Certainly can. Todellakin voin. Taisi olla viime viikolla, keskiviikkona tai torstaina, oli ihan varma, kun hän tuli luokseni täysistunnossa ja ojensi minulle kirjeen, joka oli osoitettu valiokunnan puheenjohtajalle ja siinä sanottiin, että hän on ehdokas. Olen välittänyt kirjeen sihteeristölle Strasbourgissa torstaina se taisi olla, olin lähdössä. Sitten sanoin, että hän pitäisi lähettää sähköposti sihteeristölle. Eli kolmella tavalla meitä on informoitu siitä, että hän on ehdokkaan. Hän ei päässyt tänne, hän sanoi, koska hänen piti osallistua tapaamisen, jota ei voitu enää muuttaa. As far as we are informed... Hyvä, kiitoksia. No niin, tietojemme mukaan hän on tosiaan ehdokas. Ja nyt kollega Gajer on tehnyt ehdotuksen toisesta ehdokkaasta. Tästä äänestetään, mutta kysyn vielä, että onko muita puheenvuoropyyntöjä. Kollega Hatsimar Kaakkis, olkaa hyvä. Äh, niin, toivon teille Alderyhmän nimissä myös paljon onnea kollega Kresle puhui, että täytyisi panostaa kokemukseen. Sen teimme. Olemme ylpeitä Mullerin työstä. Ei pelkästään tänä puolen vuoden aikana, kun hän oli puheenjohtaja, vaan koko aikana, kun hän on kuullut parlamenttiin. Hän kuuluu todellakin konessööreihin, joka tuntee nämä asiat parhaiten. Olemme kiitollisia myös alderyhmänä tästä ajasta. Mitä tulee sitten Rova Andreasenin ehdokkuuteen, niin kun ajatellaan Kreslen kommentteja kollegasta, niin siihen haluaisin sanoa, että sillä on, mitä, sillä on sitten Dontin järjestelmän kanssa tekemistä. Nyt kun väliaikaistyrymämme ei ole niin kovin iso, niin kuitenkin vaadimme, että Dontin järjestelmän sääntöistä, säännöistä pidetään kiinni, sitä arvostamme. Ja sen vuoksi ensimmäisellä kierroksella itsestään selvästi puhumme sen puolesta, että se sopimus, mikä parlamentissa on tehty, sitä pidetään kiinni. Jos Rova Andreasen ei saa tarpeeksi ääniä, niin sitten kernaasti näkisimme kollega Bart Stasin jälleen puheenjohtajistossa, ei pelkästään koska oli hyvä yhteistyö, koska Bart viime vuoden aikana ennen kaikkea on hyvin usein ollut, ottanut puheenjohtajuuden hoitaakseen, eikä sitä olisi voinut paremmin tehdä. Eli kenasti tukisimme Stasia ja ehdotushan on tullut jo sosiaalidemokraateilta. Uh, no niin, nyt meidän tulee selvittää tämä menettelytapa. Ja ennen kuin esitän kysymyksen äh, Bart Stasille, niin Gajerilla oli vielä kysymys. E- no minä haluaisin reagoida herra Agnyn äh, kommentteihin, koska minä muistan kyllä tämän menettelyn toisella tavalla. Euroopan parlamentin keskustelussa pyysin rouva Andreassenia talousarvion valvontavaliokunnalle toimittamaan nämä numerot, koska olisimme halunneet äh, tarkastella äh, hänen lähteensä äh, luotettavuuden. Tämä Euroopan historian talo on hyvin kiistanalainen hanke ja kyllä talousarvion valvontavaliokunnan täytyy tietenkin asiasta kiinnostua ja voida sitten tehdä mm, perustelut päätöksensä. Mutta vastausta ei ole kuulunut tähän päivään mennessä. No niin, parhaat kollegat, nyt ehdotetaan, että mitään henkilöstökeskustelua ei sen kummemmin tässä käydä, varsinkin kun kollega ei ole paikalla eikä voi näin ollen puolustautua, mutta ehdotan että teemme nyt tämän vaalin suhteen päätöksen. Meillä on tässä kaksi ehdokasta. Toinen heistä on kirjallisesti ilmoittanut olevansa käytettävissä, toista, nimittäin Bart Stassia, on täällä nyt ehdotettu. Ja nyt kysynkin herran Stassilta, onko hän käytettävissä. Tämä lienee nyt tämä korrekti oikea menettelytapa. Tämä on ihan kauhean vaikea puheenjohtaja. Viime kerralla kaikki meni ihan pieleen. Puheenjohtajakokous oli tehnyt ehdotuksen siitä, että Dontin järjestelmää sovellettaisiin ja Marta Andreasen oli EFDn ehdokas pienen ryhmän jäsenenä olen kyllä samaa mieltä herra Hatsimar Kaakkisin kanssa, joka itse ei kyllä ole pienen ryhmän edustaja, vaan keskisuuren ryhmän edustaja. Kyllä varmasti on kaikkien keskisuurten ja pienten ryhmien edun mukaista, että ensisijaisesti seurataan Dontin järjestelmää, toimitaan sen pohjalta. Ja näin ollen menettelytapa voisi olla sellainen, niin kuin viime kerrallakin, että katsotaan, että voiko tämä, tai voidaanko tässä valiokunnassa seurata puheenjohtajakokouksen ehdottamaa Dontin järjestelmää, ja sitten voidaan, jos Dontin järjestelmää ei kanna valiokunnassa, niin sitten voidaan äänestää toisella kierroksella muistakin ehdokkaista. Ja niin kuin viimeksikin, mielelläni hyväksyn tämän ehdotuksen Viime kerrallahan, kun Martta Andreassenia ei valittu ensimmäisellä kierroksella, hän ehdotti minua ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Ja nyt kuulen, että SD-ryhmä on minua valmis ehdottamaan ja herra Hatsimarkaakis totesi, että hänkin voi tukea minun ehdokkuuttani, niin jos nämä kaksi ryhmää, SD ja liberaalit, minua ehdottavat, niin voi kyllä asettua ehdolle. Äh, Kiitos. No niin, sittenhän tämä asian tila näyttää ihan selvältä. Voimme toimia todella niin, että puheenjohtaja kokouksen ehdotus äh, on siis se, että ensimmäisellä kierroksella ehdokkaana on Rova Andreasen ja siinä tapauksessa, että hän ei saa äh, enemmistöä ensimmäisellä kierroksella, niin voimme toimia sitten ehdotetulla tavalla. Kukaan ei vastusta, joten nyt me äänestämme toimitamme vaalin. Ehdokkaana on Martta Andreasen. Tämä vaali toimitetaan lippuäänestyksellä. Ja eh, eh- meidän todella tulisi nyt eh, saada äänten laskijat. Varmaankin kaikkien poliittisten ryhmien tulisi olla tässä edustettuina. Olisiko vapaaehtoisia tai saisinko minä ehdottaa herra Itälää, mahdollisesti herra Itälä, varsinkin ajatellaan hänen tulevia, tulevaa toimeaan, <laughs> niin eh, hän voisi olla. Ja sitten entäpä SD-ryhmästä, olisiko meillä ääntenlaskijaa, eh, olisiko joku ehdotus sieltä teidän ryhmästänne, rova kollega Bosponata tai Stafrakakis? Bosponata on valmis, hyvä. Kollega Hatsimarkakis. Ja onko vielä lisää ehdokkaita ääntenlaskijaksi. No tämä riittää, hyvä. Tämä riittää. Eli voimme toimittaa vaalin. me nyt ensin nämä äänestysliput. 20 jäsentä on paikalla. Ja jaamme nyt nämä äänestysliput. die Stimmzettel werden jetzt an die... No niin. Nyt nämä äänestysliput jaetaan ja vaaliuurna on sitten täällä edessä ja sitten voimme vaan äänestää. Gibt es Rückfragen noch? Onko jotain kysyttävää jollakulla? Frau Also reicht es denn... Niin äh, riittääkö, äh, että tähän äh, lippuun kirjoittaa kyllä tai ei, tai mit, mitä siihen pitää laittaa? Uskenteil. No heti kun liput on teille jaettu, niin tämä varmaankin selvitetään. So, das Sekretariat hat mich... Sihteeristö juuri ilmoitti minulle, että äänestysliput eivät sittenkään vielä ole valmiit. Ja äänestyslipuissa tulee lukemaan kyllä, jaa, ei tai tyhjää. Ja minä tulen sitten kutsumaan teidät muutaman minuutin kuluttua yksi kerrallaan antamaan äänenne. Saamme äänestysliput ihan hetken kuluttua. Okay. Okei. Okay. Ja live. No niin, parhaat kollegat. Nyt äänestysliput ovat jaossa. Ehdokas on siis Martta Andreassen. Voitte äänestää jaa, ei tai tyhjää. Ja jos lappu on tyhjä, niin se lasketaan tyhjäksi ääneksi. Ja ehdokkaan on saatava ehdoton enemmistö äänistä. Ja pyytäisin nyt kollegat tänne eteen yksittäin. Ehkäpä herra Itälä, jos teille sopii, niin voisitte olla tässä edessä mukana. Kiitoksia. So, is for so. No niin, onko kaikilla lappunsa? Siinä tapauksessa avaan tämän vaalin. Okei. Okay. mm-hmm. yep. Mm-hmm. Wahlgang. Eli näin tämä vaali on avattu. Ja herra Itälä, voitte, olkaa hyvä. Mm-hmm. Yeah, yeah. Okay, die Frau Kollegin. Sitten... Ja, ja. Mhm. Und der Kollege Schatzimakakis. So I now call the names of... Nyt todella pyydän kollegat tulemaan tänne yksitellen. Stewart. Der nächste ist Andrea Ceskova. The next is Derek Vaughan.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 Paul Rübig. Kollege Czernecki. Uh, Und Michael Theurer.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 So ist jetzt noch ein Kollege im Raum. No niin, nyt salissa on vielä yksi kollega, tai onko? Ei, nyt kaikki ovat siis äänestäneet, niinkö? Näin ollen tämä vaali... Jaha! Ai, siellä on vielä kollega, joka ei ole äänestänyt. Herra Hartong! Herra Hartong on äänioikeutettu, joten olkaapa hyvä vaan. Nyt tämä ähm, äänestys on päättynyt.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 Liebe Kolleginnen, Parhaat kollegat. Sitten siirrytään käsittelemään esityslistaa. Vaali. Äänestystulos on seuraava nyt, kun äänet on laskettu. 22 ääntä, yksi tyhjä ja ääniä 10, ei ääniä 11. Näin ollen edustaja ei ole saanut tarvittavaa enemmistöä ja toimitamme toisen vaalikierroksen. Tällä toisella kierroksella, niin kuin tuosta keskustelusta kävi ilmi, meillä on myös toinen ehdokas. Gajerin äh, ehdotus lienee edelleen voimassa ja näin ollen kysynkin herra Stasilta vielä muodollisesti, oletteko ehdokkaana tällä seuraavalla kierroksella? Kyllä, minä hyväksyn tämän SD-ryhmän ehdotuksen. Herra Staas todella ilmoitti, että hän hyväksyy tämän ehdokkuutensa. Ich wurde darauf äh, hingewiesen, dass äh, die Kandidaten auch äh, erklären müssen, ob No niin. Erklärung zu den finanziellen Interessen ausgefüllt haben. Oletteko te täyttänyt julkilausuman, mitä tulee taloudellisiin äh, intresseihinne, kyllä. Joten näin voimme toimittaa toisen kierroksen tässä vaalissa. Onko puheenvuoropyyntöjä tässä vaiheessa? We can, uh, if everyone is mm. agreed, then Mr. Stas would be elected. Okay. Is, uh, Tässä kollega ehdotti, että jos kaikille sopii, toista äänestyskierrosta ei tarvitse toimittaa. Näin ei kuitenkaan taida olla. Vaikuttaa siltä, että muodollinen toinen kierros tarvitaan, koska rouva Andreasen ei ole paikalla hänen ehdokkuuttaan ei voida vetää pois. Ja näin ollen suosittelen valiokunnalle, että pelaamme varman päälle ja toimitamme nyt toisen äänestyskierroksen, jossa meillä on kaksi ehdokasta. Onko menettelytapaan Rova Kressle, olkaa hyvä. En nyt ihan ymmärtänyt, miksi Rova Andresin nimi on edelleen äänestyslipussa. En tätä ihan suoraan sanoen ymmärtänyt. Warum nicht? Miksei? Warum Sie sich darauf Miksi hän on siinä äänest- Miksi hänen nimensä on siinä? Koska hän ei ole paikalla, hän ei voi vetäytyä ehdokkuudesta. Tätä pitäisi sitten jonkun ehdottaa. Mutta hän on kirjallisesti asettunut ehdolle ryhmänsä nimissä. Siksi minä ehdotan, että toimitamme vaalinne, jossa meillä on kaksi ehdokasta mutta jos joku on toista mieltä, niin käydään asiasta lyhyt keskustelu ja päätetään sen perusteella. Kollega Hatsimar Ja, der Vorsitz hat in der Tat recht. Äh, Puheenjohtaja on itse asiassa oikeassa. Koska ei ole yhteisymmärrystä siitä, että ei hän enää ole ehdokkaana, niin ehdokkuus on edelleen voimassa, ellei sitten ryhmä vedä ehdokkuutta takaisin. Jos näin ei ole, niin sitten täytyy varata varman päälle ja tehdä päätös. Ja, äh, Kiitos, sitten herra Agnew. Yes, thank you. Kiitos. Niin minä olen kuullut Marta Andreassinilta suullisesti, että jos häntä ei valita ensimmäisessä vaalissa, hän tukisi herra Staesia toisessa vaalissa tai toisella kierroksella ja siksi tätä toista äänestystä ei tarvittaisi. Jos näin on, niin voinemme todeta, että Andreasen on vetänyt ehdokkuutensa pois toiselta kierrokselta. Näin meillä on vain yksi ehdokas, Bart Stas. Onko muita ehdokkaita ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi? ei näytä olevan, joten voimme varmasti käten taputuksin vahvistaa Stassin nimityksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Sydämestä onnittelut. So, wir gehen dann in der Tagesordnung gleich weiter zum zweiten stellvertretenden. Nyt äh, valitsemme toisen varapuheenjohtajan onko ehdokkuuksia? Who is, who is proposed for the second? Yeah, yeah. Hmm? Hmm. Kressle hat das Wort. Ja, ich möchte Kressle. fraktion Herrn Kollegen Sonik aus Polen. Ehdottaisin herra Sonikia puolesta EPP-ryhmän nimissä. Polen ist vor... Kollega Sonikia Puolasta on ehdotettu. Hän on myös paikalla. Ähm, Rova kollega Ivanova Bulgaariasta, anteeksi. Minun virhe tässä oli. No niin. Oletan, että teillä ei ole kahta ehdokasta vai vaan yksi ehdokas, joka on siis kollega Ivanovaa. Onko muita ehdokkaita? Ei näytä olevan, joten jos teille sopii, voimme näin vahvistaa Käytän taputuksi rouva Ivanovan nimityksen toiseksi varapuheenjohtajaksi. Sydämestä onnittelut rouva Ivanova. Yhteistyömme sujuu varmasti mainiosti. Kiitos. So, dann kommen wir Dann kommen wir zum dritten Sitten kolmas varapuheenjohtaja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 niin, jotta sekannus oli täydellinen, niin Liberatski on ST-ryhmän kolmas eh, ehdokas. <laughs> Erinomaista. Kollega Posponata ehdotettiin. Te kollegi Libratskis. Liberatskia ehdotettiin, hän istuu teidän takananne aivan oikein. Onko muita ehdotuksia? Ei, joten näin herra Liberatski, teidän nimityksenne kolmanneksi varapuheenjohtajaksi voidaan vahvistaa. Sydämestä onnittelut. Se on aller guten Ding. No niin, ei kahta ilman kolmatta. Aber wir haben uns heute auch erst kennengelernt. Täytyy pyytää Sonikilta anteeksi, mutta tässä tänä aamuna opimme tuntemaan tois, toisemme. Gibt's weitere Vorschläge? Onko sitten muita ehdotuksia tätä varapuheenjohtajaa varten? Ei, joten myös herra Sonikin nimitys voidaan vahvistaa kätten taputuksin. Sydämelliset onnittelut valinnastanne ja yhteistyömme tulee varmasti olemaan erinomaista. So, vielen Dank, damit haben wir... No niin, kiitoksia. Näin nämä vaalit on nyt toimitettu menestyksekkäästi. Joskus demokratiassa menee aika hieman enemmän ja hyvä niin. Näin voimme kyllä kuitenkin siirtyä seuraavaan esityslistan kohtaan, nimittäin pöytäkirjan hyväksyminen kokouksista 29. marraskuuta 2011 ja 8. joulukuuta 2011. Onko näihin huomioita? Ei näytä olevan, joten näin päätetty. Pöytäkirjat on hyväksytty. Ja voimme siirtyä esityslistan kohtaan 5. Vastuuvapaus 2010 EUn yleinen talousarvio. Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi komission jäsenen. Hän ei olekaan vielä paikalla. Me olemme, olette paikalla, no niin, äh, Rova äh, Nyrten Quinn, tervetuloa valiokuntaamme. Olen pahoillani siitä, että olemme hiukan myöhässä, mutta tällaista tämä demokratia on. No niin, ensimmäisenä puheenvuoron saa tilintarkastus. Niin, toivotan tervetulleeksi tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Vladislav Balkon, joka todella saa ensimmäisen puheenvuoron. Te voitte avata tämän keskustelun. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin käyttää tämän mahdollisuuden hyväkseni ja onnitella teitä valinnastanne tämän hyvin tärkeän valiokunnan puheenjohtajaksi. Esittää Hyvä esittelijä herra Fjellner, hyvät valiokunnan jäsenet, naiset ja herrat. Minä haluaisin nyt käyttää mahdollisuutta hyväkseni ja puhua varainhoitovuoden 2010 vastuuvapausprosessista ja siitä, miten tilintarkastustuomioistuin on tähän prosessiin tällä kertaa lähtenyt ja erityisesti tarkastelen tutkimuksen ja teknologisen kehityksen rahoitusohjelmia, koska ne ovat varsin suuri osa Euroopan unionin kuluista. Niistä löytyy tietoa kappaleesta kuusi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksesta. Minä olen esittelijänä tutkimusasioissa tilintarkastustuomioistuimessa ja haluaisin tarkastella kappaletta 6. Se on uusi kappale vuosikertomuksessa siinä mielessä, että aiemmin se oli jaettu vuosikertomuksen kappaleisiin, entiseen kappaleeseen 5, tutkimus, energia ja liikenne kappaleeseen 7, koulutus- ja kansalaisuusasiat ja kappaleeseen 8, talousasiat. Tästä on kerrottu vuosikertomuksen kohdassa 1.10 ja kuuteen vuosikertomuksen kappaleessa yksi kollegani Kersti Kaljulaid kertoo eräs niistä syistä, jonka vuoksi tätä jakoa muutettiin, oli, että halusimme tarjota tehokkaampaa analyysiä EUn menopuolesta ja ottaa huomioon eri politiikkalohkojen riskiprofiilit. Entisen viitoskappaleen mukaisessa jaossa tuo virhetaso on sellainen, että sitä ei voi verrata suoraan tähän nykyiseen kappaleeseen kuusi, mutta muutamia samankaltaisuuksia löytyy. Ensinnäkin toimintamenot näillä politiikkalohkoilla muodostuvat puiteohjelmista – ne edustavat noin 70 prosenttia edellisen kappaleen viisi alaisuudessa ja nyt uuden kappaleen kuusi alaisuudessa edustavat 63 prosenttia. Ja toisekseen näillä politiikkalohkoilla todennäköisin virhe oli kahden prosentin ja 5 prosentin välissä edellisessä viitoskappaleessa vuonna 2009 ja vuonna 2010 tässä uudessa kuutoskappaleessa 1,4 prosenttia Pääasiallinen virhelähde oli kuitenkin sama vuosina 2009 ja 2010, ja se oli se, että oli hyvitetty tällaisia kuluja, jotka eivät olleet tukikelpoisia sekä välimaksuissa että loppumaksuissa. Tilintarkastustuomioistuin keskittyy lähinnä kuudenteen ja seitsemänteen monivuotiseen puiteohjelmaan. Niillä on monenlaisia rahoitus- ohjelmia ja siellä tuetaan hyvin monenlaisia hankkeita. Tyypillistä näille ohjelmille on se, että niitä tehdään suoran keskitetyn hallinnon alaisuudessa. Tilintarkastustuomioistuimen arvion mukaan pääasiallinen riski nousee siitä, että ohjelmista hyötyvät laittavat hakemuksiinsa kuluja, jotka eivät ole tukikelpoisia ja niitä ei välttämättä sitten havaita eikä korjata näissä valvonta- ja tarkastusmenettelyissä ennen kulujen maksamista. Me olemme pyrkineet yksinkertaistamaan tätä prosessia ja komission ansiot siinä asiassa varsinkin tulee ottaa huomioon. Totta kai en halua lähteä tässä kuvailemaan mitenkään yksityiskohtaisesti tilintarkastustuomioistuimen lähestymistapaa tähän asiaan. Mutta sanon kuitenkin sen, että testasimme otoksen, joka koostui 97 toimesta tällä tutkimusalueella ja siinä saimme selville, että 39 prosentissa oli virheitä. Tämä ei ole tyydyttävä taso. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastushavainnot suuntautuvat pääasiassa kahdelle alueelle. Ensimmäinen on maksujen säännöllisyys ja sääntöjen mukaisuus. Tilintarkastustuomioistuin kuitenkin löysi huomattavia virheitä sekä kuudennesta että seitsemännestä puiteohjelmasta sekä väli- että loppumaksuista. Ja toinen alue, jota tarkasteltiin, olivat nämä valvonta- ja tarkastusjärjestelmät. Ja olimme sitä mieltä, että nämä järjestelmät olivat ainoastaan osittain toimivia ja tehokkaita. Esimerkiksi tutkimme 33 tällaista kuluvaatimusta, ja niistä oli olemassa tällainen riippumattoman tilintarkastajan todistus jo. Me vertasimme sitten näitä tuloksia omaan tarkastukseemme 27 tapauksessa – riippumattoman yksityisen tilintarkastajan lausuma oli sellainen, että me havaitsimme siinä virheitä ja 14 tapauksessa virheet olivat hyvin merkittävällä tasolla. Haluaisin huomioida tässä sen, että komissio on tarttunut tarmokkaasti toimeen tässä asiassa varsinkin komission jäsenen johdolla – lopuksi vielä sanoisin muutaman sanan tässä komission jäsenen läsnä ollessa. Komission jäsen ja hänen kollegansa ovat tehneet meidän kanssamme hyvin rakentavaa yhteistyötä. Se helpottaa meidän omaa tarkastustyötämme ja samalla myös tarjoaa hyvin tehokasta ja läpinäkyvää tietoa siitä, kuinka EUn tutkimusrahoitus toimii ja missä siinä mennään. Ja tämä varsinkin suhteessa nyt tähän uuteen tutkimuksen puiteohjelmaan Horizon 2020-ohjelmaan, kun se vastikään esiteltiin. Minä kirjoitan tästä siis lausuman tilintarkastustuomioistuimen puolesta. Ja sinne tulee tällainen osallistumisen ja tiedon jakelun säännöt osio komission ehdotuksesta. Hyvä puheenjohtaja, hyvä esittelijä, naisten herrat, valiokunnan jäsenet. Lopuksi haluaisin kiittää vielä teitä kaikkia tästä kutsusta tänne ja kiitoksia mielenkiinnostanne. Kiitos. Thank you very much. Parahin herra Balko, kiitoksia teille tästä kertomuksesta ne tilintarkastustuomioistuimesta. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron komission jäsenelle. Te vastasitte tämän valiokunnan kysymyksiin ja koko valiokunnan nimissä haluaisin teitä kiittää näistä vastauksistanne. Nyt valiokunnan jäsenet ovat ehtineet mm, käydä keskustelua ja todella esittää kysymyksiä. Ja nyt pyytäisin, että voisitte käyttää lyhyen puheenvuoron. Olkaa hyvä komission jäsen. Congratulations on your nomination. Kiitos puheenjohtaja ja onnittelut nimityksestä puheenjohtajaksi. Hyvät komission jäsenet, hyvät Valko, hyvät kollegat tutkimuksen rahoituksen terve rahoitus on yksi prioriteetti. Minulle meidän täytyy myös varmistaa, että jotta voisimme luoda työpaikkoja ja kasvua, niin tutkimuksen rahoitus on saatavissa parhaille tutkijoille kautta maailman yrityksille ja yrittäjille Euroopassa, yliopistoille ja muille tutkimusorganisaatioille. Olen täällä tänään vastaamassa erityisesti huomioihin, joita on tehty 2010 kertomuksessa ja vastaamassa kysymyksiin, jäsenten, kys, jäsenten kysymyksiin siinä. Mielelläni panen merkille, kuten herra Palko sanoi, että mitään olennaista eroa ei ole äh, tuomioistuimen ja komission välillä. Meillä on sama analyysi asioista ja tarkastukset osoittavat samanlaisia tuloksia. Kaksi suositusta ovat hyväksytty ja ne toimeenpannaan virheaste on kokonaisuudessaan alle puoli prosenttia, mutta on ottaa esille, että aste on suurempi puitoihelmien lopullisille maksuille. Tämä on sama kuin viime vuosina on ollut tämä tilanne. Mitä voimme tehdä, jotta virheaste voidaan edelleen pienentää? On kaksi mahdollisuutta korjaavat toimet edelleen tai joilla pyritään ennaltaehkäisemään virheet jo etukäteen. Ja nyt ollaan tullut ensimmäisen strategian rajoille ja olemme keskittyneet siihen, että järjestelmästä tehdään yksinkertaisempi niin, että se on vähemmän altis virheille. Varmaankin tiedätte, että rahoitusmalli puitoihjelmassa perustuu yleisellä tasolla äh, aktuaalien kustannusten takaisinmaksamiseen osallistujille. Kuten äh, tuomioistuin ottaa esille, niin tämä on jatkuva virheiden lähde. Esimerkiksi overhead-kulut ja henkilökustannukset täytyy allokoida korrektisti puitoihjelmahankkeelle hankkeelle ja sitten sellaiset äh, kohdat, jotka eivät ole korvauskelpoisia, täytyy ottaa pois, kuten ALV. Olemme edelleen yksinkertaistaneet nyt seitsemässä puiteohjelmassa näitä sääntöjä. Ensinnäkin osallistujat voivat nyt laskea henkilöstökustannukset äh, keskimääräisten kustannuksen perusteella, joka perustuu palkkakuluihin. Nyt sitten on kertamaksu äh, pk-yrityksille ja muille henkilöille, jotka eivät saa palkkaa. Sitten maaliskuussa äh, asetimme clearing-komitean, joka vähentää oikeudellista epävarmuutta ja edunsaajien käsittelyä ja varmistetaan se, että perusteltuja odotuksia kunnioitetaan komission yksiköissä. Olemme tehneet minkä voimme nykyisten oikeusten puitteiden ja rahoitusasetuksen puitteissa. Olen optimistinen, että tällä on positiivinen tulos vaikutus virheasteeseen. Nyt täytyy keskittyä tulevaisuuteen. Ja yksinkertaistaminen on avainasemassa oleva periaate, joka on 2020 horisontin taustalla. Sidosryhmät tutkimusmaailmassa ovat antaneet selkeän viestin, että yksinkertaistaminen niin että perustutaan kertamaksuihin tai tuotospanostu, tuotoskeskitykseen. Siihen kuuluisi rahoitusriskejä. Sidosryhmät ovat sitä mieltä, että yksinkertaistettu ja parempi äh, korvausjärjestelmä vastaa paremmin tarpeita, jossa halutaan saada rahoitusta houkuttelevaksi. Samaa käytetään Yhdysvalloissa ja jäsenvaltioissa EU-sakin, jotta voidaan vähentää jäljellä virheastetta. Jatkamme tarkistus toiminta. Siihen kuuluu myös rahoitussanktioita aina kun sääntöjen vastaisuuksia yksilöiden. Ja tässä asiayhteydessä otamme käyttöön myös tuomioistuimen suositukset, jotta voidaan edelleen parantaa jälkikäteistarkastuksia ja etukäteistarkastuksia jotka perustuvat riskilähestymistapaan ex post-tarkastuksissa, mutta tästä täytyy olla kustannushyötyjä sekä komissiolle että edunsaajalle, kun samaan aikaan ylläpidetään politiikan houkuttelevuutta. Tämä parlamentti kun se äänesti marraskuuta 2010 korvella mietinnöstä, ilmaisi huolenaiheensa, että nykyinen järjestelmä ja FP7 äh, hallintointijärjestelmä on yhä vähemmän tavoite äh, suuntautunut, joka äh, johtaa siihen, että tutkimuksen rahoitus ei ole enää niin houkuttelevaa. Täytyy edelleen löytää tasapaino kontrollin ja luottamuksen välillä ja tästä tuosta kiinni teitä. Yksikköni ja minä olemme käyttäneet yksinkertaistumisen mahdollisuudet hyvin se FP7 oikeudellisessa puitteissa loppuun ja rahoitusasetuksen puitteissa meidän täytyy varmistaa, että tarkistukset ovat kustannustehokkaita. Täytyy myös varmistaa hyvä ilmastotutkimuksen rahoittamiselle nyt, kun korrektiivisen strategian rajat tulevat vastaan ja yksinkertaistuminen on tehty loppuun asti, niin nyt keskitytään siihen, että parannetaan ohjeistusta ja palautejärjestelmää eh, yleisimpien virheiden osalta ja yritämme niitä välttää. Ja tätä palautetta annetaan sekä edunsaajille että ulkoisille tarkastajille jotka tarkastavat kuluilmoituksia. Tähän on viitattu myös tilitarkastuomioistuimen suosituksissa ja minä olen antanut ohjeet yksiköille, että näin edetään miten voimme pärjätä paremmin 2020 horisontissa. 2020 horisontti edustaa todella läpimurtoa aikaisempaan verrattuna. Yritetään pitää puitehdon parhaat elementit yllä, niin siihen tulee suuria yksinkertaistuksia sen myötä. Ja kaikki olemassa olevat EUn innovaatio- ja tutkimusrahoitusvälineet tuodaan yhteisten puitteiden piiriin. Tutkimuksen puiteohjelma, innovaatioon liittyvät toimet, tutkimuksen ja tuotekehityksen puiteohjelmassa sekä Euroopan innovaatioinstituutti. 2020 horisontissa keskitytään eh, siihen, että yritetään saada tieteellisiä läpimurtoja, josta saadaan liiketoimintamahdollisuuksia. Yksinkertaistaminen on ytimessä 2020 horisontissa yksinkertaistaminen, jotta voidaan vähentää hallintorasitetta osallistujille ja minimoida virheet, joita tutkimusrahoituksessa ja innovointirahoituksessa tehdään on pyritty yksinkertaistamaan sääntöjä kautta linjan projektiehdotuksen hyväksymisestä aivan sinne asti, kun äh, keskustellaan maksujär- maksuproseduureista. Yksi äh, sääntöryhmä, joka kattaa 2020 horisontin ja uudelleenarviointi rahoitusasetus yksinkertaiset säännöt, johon kuuluu osallistujien tilinpitojärjestelmän hyväksyminen, yksikkökustannusten keskimääräinen ottaminen henkilö, henkilöstölle. Eri rahoitusasteet eri toimille ja edunsaajille, niistäkin luovutaan. Epäsuorien over- ja overhead-kustannusten laskeminen yhdellä kertasummalla, se vähentää virheastetta. Ja uudistettu tarkistusstrategia, jossa keskitytään petosten torjuntaan ja niiden esille saamiseen, kuten myös riskiperustaiseen tarkastukseen, jotta voidaan neuvoston ja parlamentin haast- vetomuksiin vastata, jotta voidaan löytää uusi tasapaino luottamuksen ja kontrollin välille. Se haaste, että saataisiin 2 prosentin virheaste ja että edelleen saadaan ylläpidettyä kansainvälisesti eh, houkutteleva eh, tutkimuspolitiikka pidetään edelleen yllä, mutta yksityistämiselementit, jotka liittyvät uudistettuun rahoitusasetukseen, saavat aikaan läpimurron ja saavat aikaan reilun ja tehokkaan rahoitusilmapiirin Euroopan tasolla tutkimukselle. Ja se auttaa meitä myös saamaan parhaan vastineen rahoille. Minä olen päättäväinen, että näin tehdään, koska Euroopan veronmaksajat ansaitsevat sen, että investoinnit saadaan paras mahdollinen hyöty. Lopuksi haluaisin vakuuttaa teille jälkeen omasta sitoutumistani niin terveeseen taloudenpitoon, moitteettomaan varainhoitoon, enemmän innovaatiota ja attraktiivinen ja innovatiivinen äh, tutkimuspolitiikka, jotta voidaan saada aikaan työtä ja kasvua. Olen luottavainen siihen, että me voimme saada aikaan oikean tasapainon näiden kahden tavoitteen välillä, että molemmat tavoitteet saadaan saavutettua äh, puiteohjelman jäljellä olevina vuosina ja 2020 horisontin puitteissa. Kiitoksia. Kiitos komission jäsen. Euroopan parlamentti on vakuuttunut siitä, että rahaa voidaan samalla käyttää taloudellisesti ja saada aikaan hyviä tuloksia, joten kiitän teitä tästä lausunnostanne ja nyt annan puheenvuoron esittelijällemme Christopher Fjellner. Lots, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin ilmaista kiitollisuuteni Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle ja kaikille sen toimijoille – siitä, että he ovat äh, puuttuneet äh, näihin Euroopan unionin politiikan tärkeimpiin kysymyksiin, juuri tutkimus ja kehitys. Ja monet äh, panevat tähän kyllä toivonsa tulevaisuuden suhteen. Minulla olisi tässä puheenvuorossani kaksi asiaa, jotka haluan nostaa esiin. Ensinnäkin tilintarkastustuomioistuimen huomiot maksujen säännönmukaisuudesta ja toiseksi sitten löydökset liittyen hallinnon toimivuuteen. Oikeastaan olin valmistellut kolmannenkin aiheen, nimittäin yksinkertaistaminen, mutta täytyy sanoa, että olen aika tyytyväinen siihen, mitä tässä äsken kuulin. Ja sen sijaan, että kävisin läpi kaikki ne kysymykset, joihin itse asiassa jo vastasitte. Haluan kiittää teitä ponnisteluistanne. Aivan ilmeisesti olette nyt todella ponnistelleet yksinkertaistamisen puolesta ja kaikki me pidämme tätä hyvin tärkeänä. Mutta nyt tähän ensimmäiseen asiaan, nimittäin maksujen säännönmukaisuuteen. Tilintarkastustuomioistuimen olettamuksen mukaan todennäköisin virhemäärä on 1,47 prosenttia ja samalla täytyy ottaa huomioon, että lähes 70 prosenttia seitsemännen puiteohjelman menoista on mennyt alkuvaiheen rahoituksessa. Ja tästähän me puhuimme jo pari viikkoa sitten, koska niin kuin kaikki tiedämme, se vaatii ainoastaan rajoitettujen ehtojen toteutumisen sen sijaan, eh, mikä on tilanne loppumaksujen kohdalla. Näin ollen nämä ennakkomaksut ovat hiukan erilaisessa tilanteessa ja kysyisin komissiolta, mikä olisi lopullisten maksujen virhemäärä, eh, koska tämä olisi kiinnostava kuulla, jos nyt 70 prosenttia operationaalisista kustannuksista olisi ennakkorahoitusta, eli kuinka, mikä olisi tämä määrä eri tutkimuksen puiteohjelmissa. Tämän lisäksi olisi kiinnostavaa kuulla huomioistanne liittyen kaikkein, kumpi on relevantimpi, virhemäärä ennakkomaksujen kanssa vai ilman. Tämä olisi meidän kiinnostavaa kuulla. Tämän lisäksi kohdassa 6.49 tilintarkastustuomioistuin toteaa, että valvonta ja tarkastusjärjestelmä oli vain osittain tehokas, toimi vain osittain tehokkaasti ja siksi kuulisin mielelläni molemmilta tahoilta niin tilintarkastustuomioistuimelta kuin komissioltakin, että mitkä mielestänne ovat merkittävimmät heikkoukset heikkoudet tämänhetkisessä äh, valvonta- ja tarkastusjärjestelmässä, mitä tulee tutkimuspolitiikkaan ja muihin aloihin. Ja tietenkin sitten komission toimet, joihin se on ryhtynyt varmistaakseen tehokkaan valvonta- ja tarkastusjärjestelmän, koska tämähän nyt tietenkin olisi meille myös äärimmäisen keskeinen asia. Sitten tämä toinen aihe, johon viittasin, eli löydökset, joihin tilintarkastustuomioistuin viittasi ähm, johdon toimen suhteen. Nämä virhemäärät perustuvat siihen olettamukseen, että kaikki löydetyt virheet korjataan myöhemmin. Valitettavasti kuitenkin tilintarkastustuomioistuin jatkaa toteamalla, että komissio ei järjestelmällisesti ole varmistanut kaikkien löydettyjen virheiden korjausta. Eli itse asiassa tämä alkuperäinen olettamus ei pidä, ei päde. Ja tämä on mielestäni aika vakavaa, koska komission virhemäärä on kyllä aika suuri, jos tätä kaikkein tärkeintä rakennuspalikkaa varausten suhteen ei oteta huomioon. Ja jos tämä todella perustuu, jos, jos nämä laskelmat, joihin virhemäärät perustuvat, eivät ole luotettavia, niin sittenhän tämä koko kokonaisuus on hiukan epäilyksen alainen. Ja toteaisin, että on ihan konkreettinenkin tapaus tässä vuosikertomuksessa. tietoyhteiskuntapääosastolta. Tässä todetaan, että vaaraus tutkimuksen kuudetta puiteohjelmaa varten vapautettiin siitä huolimatta, että että ähm, virhemäärä ylitti tämän kahden prosentin kynnyksen. Ja tilintarkastustuomioistuin katsoi, että tämä varaus olisi tullut säilyttää eikä sitä vapauttaa. Komissio vastaa, että tämän varauksen vapauttaminen, ja tässä siteraan lainaan, perustui hyvin syväluotavaan analyysiin ja että myöhemmät tiedot totesivat, että vuoden loppuun mennessä virhemäärä laskisi alle kahden prosentin. Eli puheenjohtaja, minun mielestäni komissio ei raportoinnissaan ole kovin varovainen. Vaikuttaa siltä, että komission yksiköt ovat aika optimistisia, elleivät jopa ylioptimistisia. Ja näin ollen komission jäsen, uskotteko te, että pääjohtajat vuosikertomuksessaan raportointinsa perustavat pikemminkin tällaiseen toiveajatteluun? Näin minä tämän tulkitsisin lukiessani vastauksenne, että virheiden määrä pudonnee vuoden loppuun mennessä. Eli mielestäni tilintarkastustuomioistuimen huomioon ja teidän huomionne välillä on kyllä tietty ristiriita. Samalla meidän täytyisi muistaa, että liitteessä tai komission synteesikertomuksen puitteissa, että komissio tiedottaa parlamentille kattavasti, jos pää osastojen pääjohtajien raportoinnissa on syytä ryhtyä toimiin. No nämä olivat näitä minun kysymyksiäni. Niin toivon tosiaan, ettei niihin ole liian vaikea löytää vastauksia. Kiitos esittelijä. Ja jos teille sopii rova komission jäsen, niin voitte vastata suoraan. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Aloittaisin tästä virheasteesta. Kuudennessa puiteohjelmassa virheasteet vuositasolla ovat noin 3,5 prosenttia ja se on pudonnut noin 2,4 prosenttiin perinnän jälkeen ja nämä korjaukset on otettu huomioon monivuotisesti. Seitsemännessä puiteohjelmassa virheastetta ei vielä kunnollisesta otoksesta ole. Pienen otoksen perusteella siinä keskitytään tarkastamattomiin edunsaajiin. Siellä virheasteen voidaan olettaa olevan korkeammalla ja siellä se on vuositasolla noin 4 prosenttia, mutta meillä ei ole vielä ollut tarpeeksi aikaa nähdä, miten nämä takaisinperinnät ja muut korjaukset vaikuttavat monivuotisessa tarkastelussa tai miten nämä yksinkertaistamistoimenpiteet vaikuttavat, joista juuri puhuin. No olisiko tämä virheaste korkeampi, jos ennakkomaksuja ei otettaisi otoksissa huomioon? Tarkastusotos, jota tilintarkastustuomioistuin käyttää lausuntoa laatiessaan, ottaa huomioon ennakkomaksut, välimaksut ja loppumaksut. Komission tekemissä tarkastuksissa – katetaan ainoastaan nämä väli- ja loppumaksut, ja siellä virheaste on samanlainen, samantyyppinen kuin tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksissa. No entäpä sitten ensi vuosi ja vuosi 2014? Emme odota mitään suuria muutoksia tähän virheasteeseen. Olen suhteellisen optimistinen, että virheaste lähtisi pienenemään, koska yksinkertaistamistoimenpiteet alkavat purra, ne joita viime vuonna on siis aloitettu – Tänä vuonna vahvistamme edelleen ohjausta ja neuvontaa ja sertifioimme lisää tarkastajia. Aivan kuten herra Balko tässä sanoi, pyrimme myös lisäämään tietoisuutta oikeasta toiminnasta ja, ja yleensäkin taloudenpidon, kirjanpidon säännöistä. En tiedä, haluatteko, että vastaan toiseen kysymykseen saman tien, selvä tarkastustodistusten luotettavuudesta. Komissio on jo pyrkinyt parantamaan niiden toimivuutta niin, että nämä tarkastuslöydökset syötetään takaisin järjestelmään ja, ja näille tarkastetuille, jotta he saavat tietoa tarkastuksista. Samalla voidaan parantaa vastauksia, joita tarkastajat saavat. Tämä pätee kuudenteen puiteohjelma, seitsemännessä puitohjelmassa tätä menetelmää yksinkertaistettiin hyvin voimakkaasti ja menetelmää muutettiin, jotta tulokset olisivat paremmat. Ja seuraamme tuloksia tietenkin nyt tarkasti. Tänä vuonna ja ensi vuonna rakennamme näille entisille kokemuksille tässä seitsemännessä puiteohjelmassa ja edelleen tehostamme näitä nykyisiä ponnistuksia joilla näistä virheistä päästäisiin, kun saamme lisää tarkastajia. No sitten hallinnosta ja johdosta, pääjohtajien ja varapääjohtajien toimintaa pyritään kehittämään. Olemme kehittäneet tällaisen yhteisen pohjan, jolla voidaan laskea näitä yhteisiä virheasteita – Siihen on laadittu lukuisia menetelmiä ja tunnistettu niistä parhaat ja tämä työ jatkuu näillä parannuksilla. Toivottavasti päästään yhdennettyyn lähestymistapaan seitsemännessä puiteohjelmassa ja sen tarkastustuloksissa. Kiitos puheenjohtaja. Commissioner. Kiitokset teille komission jäsen. Ja nyt puheenvuoron saa herra Balko tilintarkastustuomioistuimesta. Olkaa hyvä. Thank you. Thank you very much, uh, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Aikaa säästääkseni valiokunnalta yritän vastata esittelijälle kysymykseen, joka koski järjestelmiä. Järjestelmät, joilla pyritään virheiden korjaamisen eltaehkäisyyn. Mainitsemme, että on kaksi heikkoutta. Ensimmäinen on ex ante tarkastukset ja sitten tarkistustodistukset. Etukäteistarkistukset tiedämme, että tämä on rajoitettu poliittinen vaihtoehto komissiolle. Ja sitten tarkastuskulu selvitysten äh, tarkastustodistus. Mainitsin tämän avauspuheessani, että 36 meidän tarkastamaamme kuluilmoitusta josta oli annettu riippumaton tarkastustodistus. Huomiomme esitimme näin. Se esitellään tässä toisena suosituksena ja toinen suositus on kohdassa 6.51. Toinen suositus, jossa totesimme, että jos kun pyrimme tarkistustodistusten luotta, uskottavuuden lisäämiseen ja ja kun pyrimme siihen, että tarkastajia äh, informoidaan paremmin tukikelpoisista korvauksista, niin kuten mainitsin, niin komissio nimenomaan hyväksyi molemmat suositukset. Niin tämä toinenkin näistä hyväksyttiin, niin kiitos. Ja vielen Dank, Herr Balko. Kiitokset, herra Palko. Nyt kollegat, saavat käyttää puheenvuoroja. Heistä ensimmäisenä kollega Ivanova. Thank you, chair, and... Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen, sallittehan, että onnittelen teitä puheenvuorostanne. Niin minä istun täällä. Täällä, varapuheenjohtaja. Päivää. Täytyy kyllä sanoa, että niin kuin kollega Fielner, minäkin olen hyvin tyytyväinen kuullessani teidän toistavan sana yksinkertaistaminen. Se oli oikeastaan yksi kysymyksistä, niin haluaisin nyt vain esittää lyhyen huomion. Pidin kovasti kuulemastani ja toivon, että komissio varmistaa tehokkaan valvonnan niin, että voidaan suojella yhteisön taloudellisia etuja. Toinen on tämä Horisontti 2020 ohjelma, tutkimus ja kehitys ja tuki yrityksille. Kysyisin, että voisitko, voisitteko kertoa erityisesti PK-yritysten vaikutuksista. Se on meille äärimmäisen tärkeä kysymys niin, että voidaan tätä taloutta elvyttää. Toinen kysymys liittyy tähän riskin jako rahoitusvälineeseen. Ja todella kyse on osasta tutkimuksen seitsemättä puitoilmaa miljardi tulee komissiolta ja loput muualta. Ja todella mitä tulee tähän 2010 väliarvioon, niin esitettiin suositus, että tämä komission maksuosa, sitä voitaisiin käyttää niin, että voitaisiin lisätä kiinnostusta ja että saataisiin lisää tällaista riskipääomaa käyttöön. Mitä mieltä te olette? Onko komissio valmis ottamaan tällaisen riskin itse nyt ja mikä on teidän mielipiteenne? Ja mitä sitten tulee näihin valintakriteereihin ja virheisiin. Tämä tietenkin liittyy yksinkertaistamiseen, mutta oletteko te sitä mieltä, että jos jaettaisiin hyviä käytäntöjä, voitaisiin tätä kautta vähentää tämän tyyppisiä ää, riskivirheitä? Kiitos. Niin Kiitokset kollega Ivanova. Ehdotan, että keräämme tässä nyt joukon kysymyksiä ensin. ST-ryhmällä ei ole kysyttävää, joten puheenvuoron saa kollega Hatsimar Kaksi, olkaa hyvä. herra puheenjohtaja. Minäkin haluaisin komission kiittää kysymyksiin Vastaamiset siitä on paikalla. Haluaisin sanoa, että on oikein hyvä, että 2012 vuodesta alkaen komissiolla on yhtenäinen tilintarkastus. Sitä olemme va- vaatineet. Tietysti monet yksiköt tekevät tutkimuspolitiikkaa on eri virastoja. Nyt on sitten yhtenäinen tilintarkastus. Se on konkreettinen esimerkki yksinkertaistamisesta, jolla myös estetään virheitä. Nyt hakemuksesta maksatuksen on 23 päivää ja oltiin täsmällisiä. Se on lisäarvoa, se on hyvä. Tästä haluaisin teitä onnitella, että on tultu nopeammaksi. Muutama huomio kuitenkin parlamenttina meillä on, joihin vastaukset eivät näytä niin konkreettisilta. Mainitsitte itse bonusjärjestelmän. Meillä on tällainen bonusjärjestelmä. Se on esitelty Lupasitte vastauksessanne, että ette halua ottaa käyttöön bonusjärjestelmää, vaan 2020-ohjelman yhteydessä haluatte antaa palkintoja. Se menee vähän samaan suuntaan. Mutta sanotte, ette oikeastaan sano ihan tarkasti, miten haluat. Minua kiinnostaisivat tässä konkreettiset alijat, että millä osa-alueella ja miten, mikä olisi prosenttiosuus toiminnasta, rahoituksesta. Mille prosenttiosuudelle haluatte tällaisia palkintoja antaa? prosentuaalinen osuus riittäisi. Sitten nämä kertasummien maksatukset, siinäkin on mahdollisuus yksinkertaistamiseen. Sanotte, että tällaisia maksatuksia haluatte ottaa käyttöön, mutta tässäkin vastaus ei ole konkreettinen. Mon, miten monta prosenttia ja millä osa alueella tällaista tapahtuisi? Ensimmäinen komission jäsen, joka nyt täällä on, Ehm, kuulemistilaisuudessa, niin haluaisin puhua tästä arviointikertomuksesta. Sitä ei ole vielä käytettävissä, se luvattiin 2011 vuoden loppuun. Nyt kuulemme, että se tulisi vasta tammikuun lopussa, helmikuun alussa. Se on sen takia harmillista, että koska me, kun ajattelemme omaa arviointiamme, niin emme voi sitä esittää tästä tämän evaluation raportin perusteella. Haluan tämän vain välittää teille tiedoksi, että me menetämme sitten mahdollisuuden arvioida tutkimuspolitiikan tehokkuutta. Ja nyt kun Lissabonin sopimuksessakin on sitoumus siihen, että äh, me emme voi arvioida tätä tehokkuutta niin hyvin, koska kertomusta ei ole käsillä. Pyydän, että välitätte tämän pyynnön kollegiolle, Paroisolle, Semetalle, koska tässä ette ole sitoumustanne täyttäneet. Ja, Kiitokset, kollega Hatzimarkakis. Seuraavaksi Inge Kresle. dank. Kiitokset, rouva komission jäsen. Varmaankin jotkut ongelmat voidaan uudessa asetuksessa Horizon 2020 hoitaa. Itse olen varainhoitoasetusesittelijä ja mm, olen todella ponnistellut yksinkertaistamisen puolesta, mutta ei se niin helppoa ole varsinkin kun olen joutunut toteamaan, että tässä kysymyksessä kaikki haluavat äh, jatkaa oman suosikkiratsunsa selässä, kunnes se kaatuu uupumuksesta. Mutta kyllä tässä nyt varmaan ihan hyvällä tiellä ollaan ja haluaisin esittää kysymyksen liittyen Euroopan teknologiainstituuttiin Budapestissa. Olen kuullut järkyttäviä kamalia asioita tuosta instituutista ja kysyisin, että mikä tilanne teidän tietääksenne on ja ettekö voisi eh, lähettää meille rauhoittelevan raportin instituutin tilanteesta myös eh, toimivalta ja komission puitteissa olisi kiinnostava saada tietoomme. Tämä oli ensimmäinen kysymyksemme. Toinen kysymyksemme liittyy erityiskertomukseen PK-yritysten takausjärjestelmästä. Kyse on rahoitusvälineistä ja osa budjetista budjetissanne, osassa budjettianne rahoitusta menee myös tämän takausjärjestelmän ohi rahoitusvälineiden kautta. Milloin me saisimme tietoa siitä, että mitä tässä oikeasti on tapahtunut ja me juuri haluamme rahoitusvälineitä varten pyrkiä saamaan uusia sääntöjä varainhoitoasetuksen puitteissa, mutta tämä on kovin vaikeaa, kun ei tiedä, miten tilanne on tähän asti kehittynyt ja toiminut. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi Paul Ryby. Kiitoksia puheenjohtaja. Onkin jo puhutti siitä, että PK-yritykset juuri nyt kriisiaikana, niiden täytyy saada uusia sopimuksia, kun ne eivät saa tätä tarvittavaa likviditeettiä helposti finanssikriisin aikana. Sen vuoksi kysymykseni, miltä näyttää eurostaas ohjelma Eureka-ohjelma, onko tässä kehitystä siihen suuntaan, että olisi korkeampi maksukyky, likviditeetti äh, tutkimustoimintaa ja miltä se kehitys näyttää siellä? Kiitokset herra Rybih. Ennen kuin rouva komission jäsen saa vastata näihin kysymyksiin, itsellänikin olisi kysymys. Te puhuitte ALVstä. Vastauksessanne kysymykseen 16 ja aivan varmasti, mitä tulee näihin lisää tuen hakijoihin, niin heidän mielestään on ilahduttavaa kuulla, että hyväksytte, että ALV lasketaan kustannuksiin mukaan. Mikä on teidän arvionne? Koska ALV-kannat eri jäsenvaltioissa ovat eri tasolla, niin äh, neutralisoidaanko jotenkin nämä vaikutukset, otetaanko tämä jotenkin huomioon? Kiitos. Ja, Frau Kommissarin. Niin, rouva komission jäsen, olkaapa hyvä vaan. Thank you, uh, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Niin, PK-yritykset, jonka, jotka varapuheenjohtaja ja muutamat muut tässä ottivat esiin, PK-yritykset ovat Euroopan talouden selkäranka, kuten kaikki tiedämme – tähän asiaan Euroopan parlamentti on myös kiinnittänyt huomiota ja samoin on tehnyt myös komissio. On kriittisen tärkeää, että PK-yritykset pystyvät osallistumaan ja todella, todella osallistuvat näihin tutkimuksen puiteohjelmiin ja saavat niistä rahoitusta. Olemme tarkastelleet tätä asiaa ja pyrkineet parantamaan toimiamme, jotta pääsisimme tuohon 15 prosenttiin, joka näissä teema-alueissa on taattu. Riskinjakorahoitusvälineessä Euroopan unioni tarjoaa 120 miljoonaa euroa ja sillä toivottavasti saadaan aikaan miljardin lainat PK-yrityksille. Horisontti 2020 keskittyy myös PK-yritysten tukemiseen – Tämä 15 prosenttia asettaa haasteita kuitenkin myös ympäröivälle yhteiskunnalle ja teknologialle. Ja sitä varten uusi PK-yrityksiin keskittyvä väline on otettu käyttöön. Yhdysvalloissa on ollut jo vastaava väline ja monet tämän valiokunnan ja teollisuusvaliokunnan jäsenet ovat puhuneet vastaavasta välineestä minulle aiemminkin. Tällä tavoin saadaan riskipääomaa pk-yritysten taakse ja, ja myös aloittelevien yritysten taakse. Ja se olisi hyvin, hyvinkin tällainen radikaali yksinkertaistamistoimenpide, joita halusimme horisontti 2020. Ja se on todella tärkeä, tärkeä asia meille. PK-yritykset ovat komissiolle tärkeitä. Tästä riskinjakorahoitusvälineestä pari asiaa. Rova Gressle puhui näiden välineiden arvioinnista. Paras esimerkki meillä on riippumattomasta arvioinnista, joka aiemmin on tehty toisesta välineestä. Ja varapuheenjohtaja tässä mainitsi sen, kuinka myönteisiä tulokset olivat. Ja tällaiset riippumattomat arviot kannattaa tietysti aina nostaa esiin, koska ne ovat juuri sitä riippumattomia. Parlamentti ja neuvosto ovat myös suhtautuneet myönteisesti me olemme kuitenkin tehneet muutoksia parlamentin ja, ja neuvoston lausumien pohjalta. Ja tällainen uusi rahoitusväline PK-yrityksille on kehitetty. Se lyhennetään RSI ja se pannaan toimeen niin, että siinä riski jaetaan Euroopan investointirahaston kanssa – ja sillä toivottavasti saadaan kahdeksan kertaa niin paljon rahoitusta kuin mitä nyt EUsta tulee tähän välineeseen. Saadaan siis muualta rahoitusta ja komissio pitää pitää investointirahastosta saatavia tietoja erittäin tärkeänä tässä suhteessa. Niiden täytyy olla hyvin järkevällä pohjalla perustua moitteentomaan varainhoitoon, aivan kuten Rova Kresle tässä sanoi. Kun puhun parlamentissa ja muualla tästä riskinjakorahoitusvälineestä, niin monesti sanon sitä, että se on ollut suuri menestys, suurempi menestys kuin mitä itse asiassa odotettiinkaan silloin, kun sitä luotiin. Sitten edustaja Hatsimarkaakisin kysymyksestä näistä bonuksista – me emme vielä tässä vaiheessa tietenkään voi sanoa, että palkinnot ja palkkiot ovat X ja, ja Yn suuruisia, mutta horisontti 2020 oli tärkeää se, että tunnistetaan jokin haaste yhteiskunnassa ja sitten, sitten pyydetään, että tutkimusyhteisö lähtee etsimään siihen vastauksia ja jos näin tapahtuu, niin annetaan siitä jonkinlainen palkinto. Tällä tavalla on toimittu jo Euroopassa ja muissakin maailman maissa, mutta tietenkään meillä ei vielä ole minkäänlaisia kouriin tuntuvia päätöksiä, koska Horisontti 2020 vasta ennen joulua julkistettiin. Me olemme siitä vasta alustavasti puhuneet parlamentille ja ministerineuvostolle. Eli nyt siitä täytyy sitten keskustella, kun asia täällä parlamentissa ja neuvostossa etenee. Ja itse olisin iloinen, jos edustajilla olisi tähän asiaan jotakin sanottavaa, vahvoja kannanottoja suuntaan tai toiseen, mihin meidän tulisi keskittyä ja, ja niin edelleen. Se olisi varmasti hyvin hyödyllinen keskustelu. Toivottavasti tällaista keskustelua saadaan aikaan. No sitten edustaja Greslen kysymyksestä, EITstä, tästä teknologiainstituutista. Me otamme raportit tästä instituutista ja kaikista muistakin totta kai hyvin vakavasti – EIT on komission jäsen Vasiliun vastuualuetta. Ja varmasti kannattaisi ottaa tämä asia esiin hänen kanssaan. Minä kyllä tuon nämä täällä kuulut kommentit hänen tietoonsa tällä viikolla. Kiitos. Ja, vielen Dank. Äh, Kiitoksia. Voitteko vielä vastata tähän ALV-kysymykseeni niin, että voisitteko... Yeah. Äh, uh, chairman. Um, ähm, yeah. Niin, anteeksi. Otin esimerkin ALVstä sellaisena alueena, joka on synnyttänyt paljon ongelmia aiemmin ei-tukikelpoisten kulujen suhteen ja erityisesti meille, jos ALV otettaisiin mukaan näihin kuluihin, se varmasti auttaisi vähentämään virheitä, sellaisia virheitä, joita aiemmin on tapahtunut ja se varmasti auttaisi saamaan aikaan paremmat laskelmat loppujen lopuksi. Se on sellainen asia, joka olisi, olisi vielä hyvä tutkia ja tarkastella uudestaan. Voimme tehdä sitä yhteistyössä huomioon ottaen sen, mitä esittelijäkin tässä sanoi ja, ja monet edustajat täällä sanoivat. Kun ajatellaan tarkastajia, jotka näissä yrityksissä käyvät ja, ja tekevät töitä ja heidän rahankäyttöään, niin tämä on hyvä tapa meille päästä kertomaan, mitä itse asiassa vaaditaan, mitä edellytetään ja kuinka he voivat nyt parantaa suoritustaan. Tilintarkastustuomioistuin edellytti nyt meiltä, että me pyrimme lisäämään tietoisuutta näistä säännöistä sidosryhmien keskuudessa, jotta ne välttäisivät tällaiset virheet, joita aiemmin on tehty näissä vastauksissa. Ja kun laitetaan tämä yhteen näiden radikaalien yksinkertaistamistoimien kanssa, varmasti pääsemme tässä paljon eteenpäin kuuntelemme kyllä herkällä korvalla sitä, mitä tässä valiokunnassa sanotaan ja mitä tilintarkastustuomioistuin lausuu ja otamme sen sitten huomioon ja pyrimme myönteisesti reagoimaan. Näin olemme aiemmin tehneet ja pyrimme jatkamaan tätä tulevaisuudessa. Kiitos. Valiokunnan jäsenillä ei ole lisää kysyttävää, joten kysyn esittelijältä, haluaako hän vielä käyttää puheenvuoron? Actually not. I just like to take the opportunity. Itse asiassa en halusin vain käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää komission jäsentä vastauksista, erityisesti virheasteesta eri puiteohjelmille. Se on meille tärkeää. Ja olisin tyytyväinen, jos saataisiin tämä tieto ehkä myös kirjallisena, niin että voidaan nähdä virheaste lopullisille ja välimaksatuksille eri puiteohjelmissa. Mutta kiitos kovasti, arva komission jäsen tämän verran minulta tällä kertaa. Thank you very much, Mrs. Commissioner. Kiitokset äh, komission jäsen. Kiitän koko valiokunnan nimissä. Arvostaisimme kovasti, jos voisimme saada ne kirjalliset vastaukset, joihin äh, esittelijä äsken viittasi. Ja kiitos vielä vierailustanne. Kiitämme myös äh, tilintarkastustuomioistuimen jäsentä. Ja nyt voimme siirtyä esityslistalla eteenpäin. Seuraava esityslistan kohta on samoin tilintarkastustuomioistuimen äh, Ladislav Balkon vastuulla ja esittelemme on Rova Kresle. Jetzt ist äh, ne kurze Unruhe. Wir No nyt täällä on hiukan hämmennystä. Kiitämme todella Kigen Quinnia vierailusta. Ja todella tässä nyt hiljalleen siirrymme tähän seuraavaan esityslistan kohtaan. Herra palkkotilin tarkastustuomioistuimesta. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä esittelijä, tohtori Gressle, hyvät naiset ja herrat. On jälleen kunnia olla täällä toista kertaa valiokunnan edessä tänään tilintarkastustuomioistuimen edustajana ja esitellä teille erikoiskertomus numero 4 kautta 2011 takaus ja pk takausjärjestelmän tarkistuksesta. Kaikki tunnemme, kuten mainittiin, viime kohdan käsittelyn aikana, miten tärkeä rooli pk-yrityksillä on. Ne ovat EUn talouden selkäranka, edustavat 99 prosenttia kaikista yrityksistä ja niissä on 75 miljoonaa työpaikkaa EU:ssa. Kuitenkin rahoitusmarkkinat ovat, tunnen asian hyvin aiempana pankkiirina, ovat varovaisia investoimaan uusiin tai nuoriin pk-yrityksiin, joita pidetään korkeariskin investointeina erityisesti, jos ne toimivat innovatiivisilla markkinoilla. Vaikeuksien joukossa, joita he kohtaavat, on vaikeus saada asianmukaista rahoitusta, joka voi muodostaa merkittävän esteen sille, että pk-yritykset voisivat edes perustaa, alkaa toimintansa. Julkisella sektorilla on sen vuoksi tärkeä rooli niin, että tuetaan pk-yrityssektoria ei pelkästään asianmukaisen lainsäädäntöpuitteiden kautta, vaan myös niin, että saadaan aikaan asianmukaista rahoitusta. Yksi välineistä, jolla pyritään tukemaan sitä, että pk-yritykset saisivat rahoitusta, on SMEG-väline, pk-yritysten takausjärjestelmä, joka on väline, joka kuuluu SIP-ohjelmaan, kilpailukyky- ja innovaation puiteohjelma, ja sitä hoitaa Euroopan investointirahasto komission puitteissa ja sillä pyritään antamaan take, takuita välittäjien kautta lainojen takeisiin ja pk-yrityksille meneviin lainojen taka- takauksiin. Erityiskertomuksessa 4 2011 esittelemme tulokset suorituks- äh, toiminnantarkastuksista takausjärjestelmässä sen äh, suunnitelman, suunnittelun tehokkuuden kannalta ja sen operaatioiden hallinnoinnin kannalta. Jotta voitaisiin saada tarjota teille laajempi kuva asiasta, haluaisin mainita, että väline ei ole ainoa rahoitusinstrumentti pk-yrityksille, joita eh, instituutiomme tarkastaa. Meillä on myös käynnissä oleva tarkistus eh, rahoitusjärjestelyvälineestä pk-yrityksille, jota yhteisrahoittaa alukehitysrahasto. Toinen osasto tilintarkastustuomioistuimessa tällä hetkellä hoitaa sitä tarkistusta. Perustuvat löydökset välineestä voidaan tehdä, eh, siis ne on Rova Gresslen mietinnössä hyvin tehty niistä yhteenvetoa, mutta siltikin haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja esittää lyhyen katsauksen tilintarkastustuomioistuimen löydöksiin ja suosituksiin. Kaiken kaikkiaan asianmukaiset puitteet välineen hallinnoinnille on saatu aikaan. Maksujärjestelmää on parannettu niin, että kannusteita on lisätty suorituskykyyn liittyen kuitenkin budjetin allokointi ensimmäisen vuoden aikana aiheuttaa keskeytyksiä joidenkin rahoitusvälittäjien osalta. Turintarkastumistyön sai selville, että että komissio on, suunnittelema, on suunnitellut asianmukaisia proseduureja rahoitusvälittäjien valitsemiseen, mutta ei ollut minimivaatimuksia suoritusindikaattorit eivät olleet tasapainossa, koska tuotosindikaattorit pidettiin yllä. Ainoa panosindikaattori, joka riittää, viittaa työntek- työpaikkojen, luotujen työpaikkojen määrä, sitä on vaikea saada tietoa, ja äh, laskennalliset metodit eivät ole vertailtavia maiden kesken. Raportointivaatimukset ovat tyydyttäviä ja rahoitusvälittäjät ovat ne hyväksyneet. Väline näyttää olevan hyvin toiminnassa. Yleinen tavoite, eli saataisiin vaikutettua 300 000 15 750 pk-yritykseen ohjelman lopussa, se voidaan saavuttaa. Puolet välineen lainoista annettiin kuitenkin pk-yrityksille, joilla oli puutetta vakuuksista, ja vain 12 prosenttia pk-yrityksistä, jotka käyttivät lainaa innovatiivisiin investointeihin kuitenkin tilintarkastustuomioistuimen analyysi äh, lainaotoksesta osoitti, että on myös nollavaikutusta. Annettiin lainoja pk-yrityksille, jotka eivät tarvinneet vakuutta, eivätkä tehneet innovatiivisia investointeja, kuten mainitsin. EU-lisäarvo ei ollut selkeästi esitetty ennen välineen aloittamista ja tiedämme, että rahaa EUn budjetista – Ja siinä tämä vaikutus pitäisi olla selkeästi osoitettu takuusopimuksessa. Tätä ei ole myöskään otettu selvästi aina esiin rahoitusvälittäjien kanssa. Erityiskertomuksessa pyritään antamaan myös suosituksia toimeenpanosta, jotka käytännössä parantavat välineen toimintaa ja suorituskykyä myöskin muille samanlaisille pk tulevaisuudessa, vaikka komissio niitä käsittelee pääasiassa, ne ovat relevantteja myös parlamentin osalta ja myöskin neuvostolle, koska ne ovat lainsäätäviä elimiä EU:ssa. Suositu, äh, tilintarkastustuomioistuin suosittelee seuraavia toimia komissiolle. Vaikka SIP-ohjelman tavoitteet eivät ole tarkempia kuin aiemmassa monivuotisessa ohjelmassa yrittäjyyden ja yritysten hyväksi äh, ajalle 2001-2006, niin, ensimmäinen suositus on se, että tulevat pk-yritystukiohjelmat pitäisi perustua eksplisiittiseen interventiologiikkaan, jossa yhdistetään panokset odotettuihin tuotoksiin ja vaikutuksiin. Toiseksi, vaikka työntekostuomioistuin sai selville, että yleiset asianmukaiset puitteet on saatu aikaan välineen hallinnoinnille, niin on kuitenkin yksilöity viivästyksiä budjetti ensimmäisen vuoden aikana. Sen vuoksi, suunnittelun vuoksi, tulevissa välineissä täytyy saada loppuun hallinnointisopimus ja oikeusperusta ennen ohjelmointikauden alkua ajoissa, jotta voi olla, voidaan saada aikaan äh, asianmukaisten ja hyvien sopimusten tekemiseen ja rahoitusvälittäjien valitsemiseen niin, että saadaan sitten tehokas alku ohjelmointikauden al- alulle. Ja kolmas suositus liittyy rahoitusvälittäjien valintaan. Suositellaan, että saadaan aikaan pistejärjestelmä, jolla voidaan arvioida potentiaalisia välittäjien hakemuksia mihin tahansa seuraavaan ohjelmaan, kuten myöskin, että määritellään vähimmäisvaatimukset näiden välittäjien valitsemiseen ja että voidaan dokumentoida yksityiskohtaisemmin laskelmat äh, takuusopimusten parametreille. Neljänneksi Raportointi ja suoritusten tarkastaminen. Komission pitäisi harkita, että luodaan parempia tai lisäindikaattoreita, jotta voidaan valvoa paremmin välineen tavoitteiden toteutumista ja tehdä asianmukaiset johtopäätökset. Viides suositus liittyy välineen saavutuksiin ja erityisesti osa lainoista, joita annetaan pk-yrityksille, joilla puuttuu asianmukaisia vakuuksia ja innovatiivisille pk-yrityksille. Ja tähän liittyvä nollavaikutus, jonka tilintarkastustuomio on yksilönyt. Suositellaan, että komission pitäisi tulevaisuudessa asettaa spesifimmät tavoitteet, jotka paremmin heijastavat rahoitusvälineen tavoitteita ja sen elinkaaren aikana mitata tätä tavoitteiden saavuttamista ja saada aikaan asianmukaisia toimenpiteitä, joilla nollavaikutusta vähennetään niin, että rahoja voidaan alkoida paremmin pk-yrityksille, joilla on elinkelpoisia hankkeita, joilla muuten ei olisi ollut rahoitusta. Sitten viimeksi kuudes suositus. Tilintarkastustuomioistuin toistaa sen, että EU-budjetin käyttö käyttöön täytyy liittyä selkeitä ja nähtäviä etuja EUlle ja sen kansalaisille, joita ei voitaisi saavuttaa käyttämällä pelkästään kansallisen, alueellisen tai paikallisen tason määrärahoja. Suositellaan myös sitä, että tämä EUn antama lisäarvo yksilöitäisiin tarkemmin välineen seuraajissa. Koskien komission vastauksen näihin suosituksiin. Minä arvostamme sitä, että komissio nimenomaan hyväksyy useimmat suositukset, joita erityiskertomuksessa on tehty. Sen jälkeen, kun olemme katsoneet alustavasti komission äskettäistä ehdotusta asetukselle, joka hallitsee tulevia, tulevaa kilpailukykyohjelmaa yrityksille ja pk-yrityksille COSME seuraavalle kaudelle, siis 2014-2020, Kuten myös kun otetaan huomioon lainsäädäntöpaketti, joka koskee seuraavaa tutkimuksen puitohjelmaa Horisontti 2020, niin näyttää siltä, että komissio on todellakin ottanut vakavasti suosituksemme, joita on välineen erityiskertomuksessa tehty. Esimerkiksi ne, jotka koskevat välientulon logiikkaa, suoritusindikaattoreita, tavoitteita tai eurooppalaista lisäarvoa, mikä on mielestäni rohkaisevaa puheenjohtaja, rouva esittelijä, hyvät arvoiset Euroopan parlamentin jäsenet. Tämä tarkoittaa sitä, että tehokkuuden tarkastus välineessä oli relevanttia ja hyödyllistä. Ja tilintarkastustuomioistuin vilpittömästi toivoo, että se toimii sellaisena myös tälle talolle silloin, kun se harkitsee toimia tulevista pk-yritysten tukiohjelmista. Kiitoksia kovasti huomiostanne. Kiitos. Kiitokset herra Balko. Nyt puheenvuoron saa esittelijämme Inge Gressle. Kiitos. Ennen kaikkea sydämelliset kiitokset tilintarkastustuomioistuimelle. Tämä on hyvin tärkeä kertomus, koska ensimmäistä kertaa puututaan yhteen tärkeimmistä rahoitusvälineistä Euroopan unionissa, nimittäin tämä PK-yritysten takausjärjestelmä. Se on yksi kaikkein tärkeimmistä siksi, että kyse on menestyksekkäästä ohjelmasta, jonka vipuvaikutus on yhden suhde kymmeneen ja jossa tähän asti maksulaiminlyöntien osuus on ollut erittäin alhainen. Tässä on viitattu vuoteen 2009 sen lukuihin ja kysyisin komissiolta, onko sillä tähän mennessä tuorempia lukuja – näiden pohjatietojen suhteen. Tilintarkastustuomioistuimen kritiikki oli mielestäni hyvin kiinnostavaa, koska juuri tässä valiokunnassa meidän täytyy huolehtia siitä, että Euroopan unionin on oltava näkyvä. Jotenkin se ei enää sitä ole näiden rahoitusvälineiden suhteen. Ja toinen kysymys liittyy läpinäkyvyyteen. Kun ajatellaan, mitä kaikkea emme tiedä rahoitusvälineistä, niin voi kyllä todeta, että tähän järjestelmämme ei ole läpinäkyvä. Ja kolmas kysymys on sitten eurooppalainen lisäarvo. Ja tässä tilintarkastustuomioistuin viimeinkin on hyvin selväsanainen ja toteaa, että oikeastaan eurooppalaista lisäarvoa ei voitu todistaa. Ja tämä on tietenkin hyvin dramaattinen huomio, koska meidän tehtävämme tällä on luonnollisesti rahoituksen kautta pyrkiä eurooppalaisen lisäarvon luomiseen. Ja jos katsotaan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomusta, niin minua järkytti todella se, että todetaan, että vaikutus on hyvin paikallinen, pienet äh, käsityöyritykset, äh, kuten vaikkapa kaupat tai leipomot, ja hyvä niin, mukava niin, mutta kun tämä ei ole meidän tehtävämme. Ja siksi johtopäätöksissäni totesin, että meidän tehtävämme ei ole kansallisia ohjelmia täydentävästi rahoittaa tai ylipäätään korvata kansallisia ohjelmia, mutta juuri näin vaikuttaa nyt olevan. Mitä tulee tähän innovatiivisuuteen, innovatiiviseen ulottuvuuteen, jonka tulisi aina liittyä eurooppalaiseen rahoitukseen, niin hyvät ihmiset, meidänhän tulisi tukea yrityksiä, jotka ovat niin innovatiivisia, että eivät lainaa saa tavallisilta pankeilta, joten tämä on kyllä ongelma. Ja mielestäni tilintarkastustuomioistuin erityiskertomuksessa sanottaa tämän ulottuvuuden erittäin selkeästi esille, koska se olisi hyvin tärkeää, jos me haluamme rahoittaa innovaatioita, niin tähän mennessä meidän ei ole onnistunut tukea innovatiivisia hankkeita. Ja sitten tämä rahoitus, mehän olemme, ja kollega Rybi, joka pitää aina osaa tästä PK-ohjelmasta hyvin tärkeänä. Hän olisi varmaankin lävistänyt itsensä miekalla tässä, jos olisi tiennyt, että lähes 60 miljoonaa euroa leikattiin pois. Ja kysyisinkin, että onko tämä todella oikein, että kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmasta vähennettiin näin paljon? Varmaankin kunnon suunnittelulla tätäkin tietenkin voidaan hoitaa. Sitten vielä Omissa suosituksissani nostan esiin aiheen, jota tilintarkastustuomioistuin ei niin ole käsitellyt, nimittäin hallintokustannukset, näiden rahoitusvälineiden hallintokustannukset varainhoitoasetusesittelijänä. Tämä kiinnostaisi minua, koska hallintokustannukset, hallintokulut on hyvin helppo todeta. Me emme kuitenkaan niistä ole mitään tietoa saaneet ja juuri tämän tyyppisessä kattavassa ohjelmassa se olisi ollut kiinnostava tieto. Olen pyrkinyt tilintarkastustuomioistuimen kritiikin ottamaan huomioon omissa suosituksissani, mutta kun minulla on kokemusta näistä rahoitusvälineistä niiden käsittelystä esittelijänä, niin toteaisin, että kyllä komissiolla muutama kotitehtävä tässä on ja olisi mukava kuulla, että milloin se aikoo nämä kotitehtävänsä tehdä. Kiitos. Kiitokset Rouva Kresle. Ja nyt komissiosta herra Thomas, joka on rahoituskoordinaattori ähm, EIP, joten te olette hyvin tervetullut äh, valiokuntaamme ja ehkäpä te voitte nyt äh, ottaa kantaa näihin esittelijämme kysymyksiin. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä tilintarkastustuomioistuimen jäsen ja edustaja Gressle, hyvät jäsenet meistä on hyvä, että tästä erityiskertomuksesta keskustellaan. Teimme hyvin tiivistä yhteistyötä tuomioistuimen kanssa tässä ja yhteistyö oli mielestämme hyvin hedelmällistä ja kuten tässä jo sanottiin, hyväksyimme suurimman osan tilintarkastustuomioistuimen suosituksista ja niitä on jo otettu huomioon tässä valmistelutyössä. Ja jopa Horisontti 2020 ohjelman valmistelussa Eli ne ovat olleet meille hyvin hyödyllisiä ja koko tämä toimitus on ollut meidän kannaltamme hyödyllinen ja hedelmällinen. Meitä ilahduttaa myös se, että esittelijä näkee selvästi sen, että meillä on käynnissä useita hyvin menestyksekkäitä ohjelmia. Vastaisin ensin pariin kysymykseen. Ensinnäkin tästä vipuvaikutuksesta vuoden 2011 syyskuuhun mennessä oltiin 15,8 tasolla, eli jokaista EU-budjetin euroa kohti olimme rahoittaneet 15,8 euroa. Ja kun nyt tämä integraatio kasvaa, niin tuo suhde paranee. Tässä on kyse volyymeista ja näistä rahoitusvälittäjistä. Eli nyt olemme jo 15,8 tasolla, eikä huippua ole vielä saavutettu, koska uusia sopimuksia tehdään jatkuvasti. Sitten tässä kysyttiin myös näistä maksuista. Euroopan investointirahaston maksut tuohon SMEGiin, eli tähän pk-yritysten takausjärjestelmään ovat suhteellisen alhaisella tasolla. Ne perustuvat suoritteisiin ja siellä on nyt laitettu katoksi 6 prosenttia. Se on siis maksimi. Ohjelman hallinto kattaa 19 vuoden ajanjakson. Ja kun tässä nyt tarkastellaan näitä yksittäisiä takauksia ja sitä määrää, joka jättää maksunsa hoittamatta, 6 prosenttia oli tuon määrä. Ja tässä siis vastauksia näihin esittelijän esittämiin kysymyksiin näistä maksuista ja tästä vipuvaikutuksesta. Halusin myös käyttää tilaisuuden hyväkseni ja kertoa tästä, tästä hävikkimäärästä viime syyskuulta. Meillä on tieto, että 23 yrityksestä tuli tällaisia menetyksiä. Se edustaa 6,8 prosenttia, eli ei vaan 23 miljoonaa euroa olivat siis nuo tappiot. Ja kun nyt ajatellaan, miten vaikea taloustilanne viime vuonna ja tänä vuonnakin vielä on, niin tämä määrä voi tästä vielä kasvaa. Mutta näitä varoja, joita tähän on allokoitu, tuo maksimi huomioon ottaen, riittävät kyllä tähän varsin hyvin. Tässä oli siis vastauksia näihin tarkkoihin kysymyksiin, joita täällä kysyttiin. Sitten olisin sanonut vielä pari sanaa näistä tilintarkastustuomioistuimen suosituksista ja myös esittelijän esiin ottamista asioista. Siellä on kaksi hyvin tärkeää asiaa. Ensinnäkin tämä interventiologiikka, sen perustelu, ja sitten tämä EUn lisäarvo, EUlle koituva lisäarvo. Me olemme ottaneet huomioon jo näitä asioita uusien ohjelmien suunnittelussa. On aivan totta, että ohjelman suunnitteluhetkellä vuonna 2007 ohjelman tavoitteet olivat vielä hieman jakaantuneet. Siellä Euro- EUn lisäarvo oli määritelty eri tavalla. Siellä oli myös maantieteellisiä kattavuustavoitteita. Me olemme tavoittaneet jo 19 maata. Eli siellä tämä lisäarvo tosiaan määriteltiin eri tavalla kuin mitä tässä nyt esittelijä käytti ja suositus puuttui tähän ja me olemme sen hyväksyneet ja tulevaisuudessa sitten otamme huomioon nämä kommentit tästä EUn lisäarvosta ja määrittelemme sen hiukan eri tavalla. Minä valmistelen juuri näitä ehdotuksia nyt Horisontti 2020-ohjelmaan liittyen ja ne on otettu myös vaikutusten arvioinnissa huomioon. Jos yrityspääosaston kollegani haluaa tästä jotain sanoa, niin niin olkaa hyvä. Tilintarkastustuomioistuin otti esiin myös näiden rahoitusvälittäjien valintaperusteet ja valintajärjestelmän ja tämän pisteytysjärjestelmän minusta tähän mennessä tilintarkastustuomioistuin ja riippumattomat tahotkaan eivät ole kyseenalaistaneet sitä, että valintamenetelmä on hyvä. Tulevaisuudessa se pitää vain dokumentoida paremmin. Meillä on 31 näitä rahoitusvälittäjiä tähän mennessä ja suurin osa niistä käynnistää uusia hankkeita. Ja pisteytysjärjestelmälläkin tulokset olisivat olleet suhteellisen samanlaiset, eli tämä on sellainen suositus, jonka kanssa me voimme kyllä elää ja viedä sitä eteenpäin, kun ohjelma kehittyy. Viimeinen asia on sitten innovaatioiden rahoitus. Me olemme tehneet ehdotuksia kahteen ohjelmaan. Siellä niillä on hiukan erilaiset painopisteet innovoinnissa ja innovaatioissa. Näiden kahden välineen avulla pystymme varmasti tuomaan esiin ja paremmin, paremmin keskittymään nimenomaan innovaatioihin. PK-yritysten takausjärjestelmä ei ole mikään innovaatioihin yksistään keskittyvä ohjelma, se ei ole sen tavoitekaan ja siksi myös vain noin kolmannes PK-yrityksistä, jotka tästä ovat rahoitusta saaneet, ylipäänsä omaavat tällaisen innovaatiokomponentin tulevaisuudessa me tarvitsemme paremmin kohdennettua ohjelmaa nimenomaan innovaatioille. Voin vastata lisäkysymyksiin hetken kuluttua. Nyt lopetan tähän. Eh, Thomas. Kiitokset herra Thomas. Muita puheenvuoropyyntöjä. Ensin esittelijä, sitten Ivanova ja sitten Cheskova. Rova Kresle. No minähän kysyin, että paljonko näitä että hakemuksia on hylätty, siis monia rahoitushakemuksia on hylätty, voitteko vastata tähän? Ja sitten kysyisin vielä nämä 23 miljoonaa euroa nämä tappiot tai menetykset. Mihin tämä perustuu? Kiitos. Kiitoksia. Ehdotan, että keräämme nyt nämä kysymykset ja voitte vastata sen jälkeen. Kollega Ivanova, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin todellakin toivottaa tervetulleeksi tämän erityiskertomuksen pk takausjärjestelmästä. Olen erityisen onnellinen siitä, koska uskon, että kertomukset tarjoavat hyvin arvokasta panosta työllemme täällä valiokunnassa, erityisesti omalle työlleni. 2010 investointipankki esittelijänä se oli yksi harvoista kertomuksista, joita löysin tilintarkastustuomioistuimesta, jotka auttaisivat minua asiakirjan valmistelussa. Ja monet löytökset Äh, tilintarkastustuomioistuimelta, jotka jäsen mainitsi EIPn ja rahoitusvälittäjien valinta, kriteerit, äh, suoritusindikaattorit, äh, tavoiteindikaattorit. Kysymys on tilintarkastustuomioistuimelle. Suunnitteletteko mitään jatkotoimia, jotta voitaisiin arvioida, että minkälaista edistystä suositusten perusteella on saavutettu? jos ole väärässä, mutta se mitä, sen perusteella mitä olen kuullut, niin suunnittelette rahoitusvälineistä toista erityiskertomusta. Voisitteko kertoa, että missä vaiheessa se valmistelu on sen kertomuksiin ja milloin voisimme odottaa sen julkaisua? Kiitoksia. Frau. Kiitokset, Rova Ivanova. Seuraavaksi Rova Cheskova, olkaa hyvä. Děkuji za slovo, pane předsedo. E, mě velice tahle zpráva zaujala. Kiitos puheenjohtaja. Minusta tämä erityiskertomus oli todella mielenkiintoinen. Ennen kuin olin lukenut sitä, niin minulla oli jo ennestään paljon kokemusta pk-yrityksistä Tsekistä. Haluaisin kiittää teitä siitä, että kerroitte lähemmin tästä järjestelmästä. Kiittäisin myös komissiota siitä, että se on keskittynyt pk-yritysten tukemiseen tällä tavalla. Minua erityisesti kiinnostaa, kiinnostavat tässä nyt tilintarkastustuomioistuimen huomiot. Ensimmäinen niistä oli se, että tämän ohjelman pitäisi keskittyä enemmän pääomasijoituksiin, mutta toisaalta myös sitten velan uudelleenrahoittamiseen. Haluaisin kuulla tällaisesta mahdollisuudesta vielä lisää. Toinen asia, jonka halusin ottaa esiin ja joka minusta oli mielenkiintoinen oli se, miten tämän järjestelmän tuloksia itse asiassa mitataan. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa tuodaan esiin näitä löydöksiä. Puhutaan muun muassa siitä, kuinka monta työpaikkaa pystyttiin luomaan. Sehän on ilmeisesti yksi tavoite tässä rahoitusvälineessä. Ja tässä kohtaa sanottiin selvästi, että tähän mennessä ei ole olemassa mitään tarkkaa arviota siitä, minkälainen vaikutus tällä järjestelmällä on ollut. Eli ei tiedetä, minkä verran uusia työpaikkoja on pystytty luomaan. Tiedetään vain, kuinka monta työpaikkaa näissä yrityksissä yhteensä on. Nämä kaksi asiaa minua siis aivan erityisesti kiinnostivat ja kuulisin niistä mielelläni lisää, jos teillä on lisätietoa. Kiitos. Kiitokset Rova Cheskova. Ja viimeisenä tässä tällä kierroksella kollega Richtig. Kiitos. Juuri tällä hetkellä pk-yritysten rahoitus, rahoituskriisin aikoina, joka on kohdistunut erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, osoittaa, miten tärkeää tämä hanke on. Ja haluan tukea Rouva Kresleä siinä, että Euroopan unionin tulee tehdä töitä ihan oman laistensa välineiden kautta, eikä niinkään yhteisrahoituksen, koska juuri yhteisrahoituksen tavoitteet ovat toisaalla. Ja kun ajatellaan alueellisia ja kansallisia pankkeja, niin ähm, yhteistyö niiden kanssa on tuolloin keskiössä. Ja tietenkin paikallinen tai alueellinen pankki katsoo, mitä etuja eri hankkeilla on ja minkä kautta se voi ansaita eniten ja tietenkin pankit myöntävät sellaisia luottoja pk-yrityksille, luottoja, jossa pankkien edut ovat mahdollisimman suuret. Ja tietenkin tässä tarvitaan näitä välittäjiä juuri, jotta tämä kilpailu, jota kansallisten ja alueellisten pankkien kanssa käydään, tekisi tämän luototuksen kiinnostavaksi niin, että luottotarjonta ja Oma pääomatarjonta olisi yrityksille edullisempaa, eikä yksinomaan pankkitukiohjelma niin sanotusti. Kiitokset. Ja nyt herra Tomas komissiosta voi vastata. Olkaa hyvä. Puheenvuoro on teillä. Yes, thank you very much. Uh, first of all, uh, just... Kiitoksia. Rova Gresslelle vastaukset. 23 miljoonaa, jotka mainitsin, Nämä ovat sellaisia takeita, jotka pankeilta on tullut EFFltä ja takaisin komissiolle sieltä. Ne ovat takeita pekoyrityksille, joilla oli ongelmia takaisin maksussa. Ja tämä oli 30. syyskuuta 2011. Mielellämme tarjoamme nämä luvut Kriselille myös kirjallisina. Ja tähän sitten saa nämä luvut, jotka mainitsin tänään. Sitten hylätyt hakemukset. Me komissiossa teemme väliintulon EIFn tekemien ehdotusten pohjalta, joten tähän mennessä olemme hylänneet yhden hakemuksen, kun otetaan huomioon, että kuten tilintarkastustuomioistuin on tunnustanut, niin olemme ottaneet käyttöön hyvin kattavat järjestelmät välittäjien valitsemiseen. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole annettavana sitä tietoa, että montako Ensimmäisessä vaiheessa EIFn tasolla on hylätty hakemuksia ja miten monta hakemusta he ovat ensimmäisessä vaiheessa selektiota hylänneet, mutta toisessa vaiheessa me EIF-ltä komissiolle olemme hylänneet yhden hakemuksen. Sitten toiseksi monet kysymykset koskettelivat ensin kaikkea Rova, Inanova, Rova Ivanova mainitsi tämän äh, toimin, äh, jatkosuunnitelmat äh, tilintarkastuomioistuimen osalta jättäisin tämän vastaamisen tilintarkastuomioistuimen, mutta me kyllä suunnittelmia olemme osoittaneet siis 2020 horisontin eh, vaikutusarvioiden kannalta, että pyrimme tekemään hyvin vakavaa jatkotyötä tilintarkastustuomioistuimen suositusten osalta. Sitten tämä kilpailu alueellisten pankkien kanssa ja jälleen liittyy liittyen eurooppalaiseen lisäarvoon ja asia, jonka Rovasiskova mainitsi uudelleenrahoituksesta velalle. Tässä on tämä hienovarainen tasapaino, kun puhutaan rahoituksen tavoitteesta. Analyysistä osoit, saadaan selville, että joissakin tapauksissa rahoitetaan puhtaasti innovaatioita, jossakin tapauksissa on ollut uudelleenrahoitusta ja sanotaanko eh, pääomarahoitusta, jota jotkut kritisoivat, mutta jotkut muut sitten myös, jos katsotaan riippumattomia arvioita, sitten se nähdään myös etuna. Pääomarahoitus eh, rajoitetulle ajalle kriisin aikana, se on keskustelun aiheena pyrimme selventämään tätä asiaa tulevaisuudessa joillekin, mukaan lukien riippumattomat analytoijat, niin se oli etu, että pystyttiin saamaan uudelleen rahoitusta talouden kriisin aikana ja pääomarahoitusta. Ja tämä mainittiin myös ymmärtääkseni potentiaalisena etuna jäsenen puheenvuorossa. Toisissa tapauksissa se nähdään eurooppalaisen lisäarvon puutteena. Eli tässä on vähän ikään kuin ristiriitaisia arvioita. Alueellisten pankkien kilpailu. Kun katsotaan SMEC-välinettä sellaisena kuin se nyt on, ja mitä se tarkoittaa tulevaisuuden kannalta. Pekoritin takausjärjestelmän väline. Tällä hetkellä useimmissa tapauksissa sanoisin, että se on liian pieni kilpaillakseen joidenkin kansallisten järjestelmien kanssa. Ja sen vuoksi eräällä tavalla on perusteltua, että etsimme tästä EU-lisäarvoa mieluummin kuin, että katsomme, että miten se kilpailee puhtaasti kansallisten järjestelmien kanssa. Mutta kun mennään uudelle rahoituskaudelle ja tietysti budjettivallan käyttäjä päättää budjettiallokaatiosta ohjelmista, monivuotisista puitteista ylipäätänsä. Mutta nyt kun mennään tulevaisuuteen, niin komissio horisont, no, asiakirjoissaan horisontista 2020, mutta myös ehdotukset uusille välineille rakennerahastoissa, niin siinä meillä on eri mittakaavavälineitä, joita ehdotetaan eri skaala sekä EU-tasolla että rakennerahastotasolla, jossa itse asiassa on yhteisrahoitusta kansallisten välineiden kanssa. Ja kollegat aluepolitiikan osastolla ovat varmistaneet ehdotuksessaan, että he ottavat uuden lähestymistavan varmistaakseen tämän täydentävyyden ja yrittävät välttää sitä, että EU-välineet ja alueelliset yhteisrahoitusvälineet kilpailevat keskenään. Eli sen sijaan, että puhutaisiin komissiosta, on lähdetty sellaiseen lähestymistapaan, että varmistetaan täydentävyys välineiden välillä. Ja tämä on se avain, kun mennään nyt eteenpäin, niin varmistetaan, että on täydentävyyttä eri rahoituslähteiden välillä. Ja kun olin ajamassa keskustelusta paikalla, niin tämä täydentävyys pitäisi varmistaa yksinkertaistamisen kautta, koska täytyy katsoa tätä myös pk-yritysten näkökulmasta, että ympäristölle liian monimutkainen niille, että pitäisi tehdä ero EUn kansallisen alueellisen tason välillä heidän puolellaan. Niin sen vuoksi täytyy varmistaa välineiden täydentävyys ja että saadaan aikaan yksinkertaista vaikuttamista ja näkyvyyttä loppu, loppuedunsaajien osalta. Ja, vielen dank. Können Sie... Kiitos. Voitteko vielä täydentää vastaustanne asialla, jonka esittelijä otti esiin ensimmäisellä kierroksella, nimittäin kysymys lisäarvosta ohjelmiin. Onko komissio on samaa mieltä kuin tilintarkastustuomioistuin tästä kritiikistä. Eli onko tarkoitus tulevaisuudessa muuttaa pk-yritysten tukea niin, että eurooppalaista lisäarvoa saataisiin varmistettua ja lisättyä? Herr Thomas, äh, vielleicht können Sie... Niin, herra Thomas, esittelijä, hän nosti tämän asian esiin, mutta ymmärtääkseni, että tähän vielä vastannut. Tämä olisi tärkeää kuulla koko valiokunnalle. Not so much on the uh, eh, VAT. Uh... Eh. Ei niinkään paljon alv kohdasta pelkäänpä, että se ei ole sellaista, jota minä voisin käsitellä yksityiskohtaisesti. Kuten sanoin, välineiden suunnittelun kautta pyrimme varmistamaan että tulee lisäarvoa tulevaisuudessa. Mutta ALV-asiasta pitäisin parempana, että en lähde muiden yksiköiden vastuualueelle kommentoimaan. Edit European value you can... Niin siis ehkäpä voitte vastata meille sitä eurooppalaista lisäarvosta kirjallisesti. Se voisi olla mahdollinen. Euroopalle lisäarvo, sitä olemme arvioineet vaikutusten arvioinnissa uusille välineille. Ollaan varmistettu, että se on implisiittinen, ollaan otettu huomioon tilintarkastustuomioistuimen suositukset vaikutusindikaattoreista verrattuna näihin tuotosindikaattoreihin. Äh, Mutta siis jos ymmärsin oikein, että oli kommentti tästä ALVstä, niin tässä viittaisin asiaa käsitteleviin yksikköihin, jotka voisivat asianmukaisesti vastata arvekysymykseen. Before entering the... No juu, ennen kuin käynnistämme viimeisen kierroksen, herra Valkko, ja sitten antaisin vielä puheenvuoron Rova Kreslelle, mutta herra Balko, olkaa hyvä. Kiitos. Rova Ivanova Manichesko pyysi minua, kysyi esitti minulle kysymyksen. Hän kysyi seurannasta. Mitä tulee esimerkiksi auditointiin tässä vaiheessa? Mitä tulee näihin PK-yritysten tukijärjestelmiin, niin hyvin pian julkaisemme erityiskertomuksen, siis vuoden 2012 alkuvaiheessa. Me saimme juuri viestiä kollegoilta, että että tämä kertomus on jo lopullisesti hyväksytty. Se keskittyy juuri tällaisten rahoitusvälineiden tehokkuuteen, laatuun, pk-yritysrahoituksen arviointiin ja sitten tietenkin rahoitusvälineiden implementointiin ja tavoitteiden saavuttamiseen. Joten tämä on toimielimemme me olemme hyvin kiinnostuneita näistä välineistä ja tulemme seuraamaan luonnollisesti tilanteen kehittymistä ja seurantakertomus tulee varmaan parin vuoden kuluttua sitten. Ja i sa rozumieme, ona sa pýtala po česky. Takže vy ste sa, vy ste sa pýtali na problém spojený s počtom pracovných miest. Toto je celkom, celkom myslím si... Niin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 kohtaan neljä. Kyse on juuri näistä luoduista työpaikoista. Kiitos. Answer. Tässä olivat minun vastaukseni kysymykseen. So If there was no translation, I can... Nyt valitettavasti tässä oli tulkkauksessa ongelma. Oliko tulkkauksessa ongelma? Kyllä. Puheenvuoron ensimmäinen ö, osa oli tulkattu, mutta loppuosassa oli ongelmia niin voisitteko ehkä vielä... Ai, ai. No kyllä, kyllä, minäpä selitän. <laughs> I explain, I explain in English. Uh, Madame Cheshkova uh, asked uh, about uh, number of... Uh... No niin, täällä todella kysyttiin näistä luvuista, kohta 68 tässä kertomuksessamme, ja Kohdassa 68 toteamme, että ongelma, joka syntyi tämän tarkastuksen kohdalla oli se, että luotujen työpaikkojen määrä on hyvin vaikea mitata ja tästä syystä me teimme tämän suosituksemme neljä. Tämä oli vastaukseni. Hyvä, kiitoksia herra Valko. Ja lopuksi nyt vielä tässä keskustelussa puheenvuoron saa esittelijä. Kiitos. Minä esittäisin vielä kysymyksen komissiolle näistä hallintokustannuksista. 6 prosenttia. Siis ihan näin meidän kesken mielestäni 6 prosenttia on paljon. 7 prosenttiahan saadaan valtavissa verkostoissa, valtavien verkostojen hallinnointiin voi mennä 7 prosenttia, mutta minun mielestäni tämä 6 prosenttia tässä ohjelmassa on aika paljon ja aikamoista bisnestä tässä kyllä joku tekee. Ja haluaisin hiukan tarkemmin kuulla, että miten ihmeessä tämä laskelma syntyy. Muuten kiitän vastauksista ja odotan kovasti kovasti sitten niitä lukuja, jotka meille luvattiin myöhemmässä vaiheessa. Kiitokset, Rova Kresle. Voitteko te, herra Tomassa, vastata vielä näihin hallintokustannuksiin liittyen vai haluatteko vastata myöhemmin kirjallisesti? Olkaa hyvä. Niin, voin lähettää vastauksen kirjallisesti, mutta sanoisin vielä sen, että se on 6 prosenttia koko ohjelman toiminta, toiminnan ajan, eli 19 vuoden ajan, ja silloin vuosittain jaettuna äh, taso on todella alhainen, mutta me tarjoamme tästä teille ja toimitamme teille tästä lisää tietoa Eli per vuosi taso oli noin 0,3. Tässä oli kyse siis koko tästä ohjelmaajasta 19 vuotta. Kiitos. Ja, vielen, vielen Dank, Frau Gressle, direkt. Ja. Kiitokset. Ja, damit Arbeit. Also es ist ja nicht so, dass Sie sozusagen hier... Niin. Siis minulla on sellainen käsitys, että niin nämä rahat annetaan ja no niin sitten en tiedä, mitä niille oikeastaan tapahtuu. On tämä mielestäni vähän kummallista kyllä. No ehkä tässä olisi tarpeen saada hiukan yksityiskohtaisempaa tietoa valiokuntana niin, että voimme saada selville onko kyse korkeasta hallintokustannustasosta vai sensa- sensaatiomaisen alhaisesta, jos tämä äskeinen pitää paikkansa. Kiitokset herra Tomas ja luonnollisesti kiitokset herra Balko. Näin tämä esityslistan kohta on saatu käsiteltyä ja voimme siirtyä esityslistan kohtaan seitsemän. Tilintarkastustuomioistuimen jäsen Nadeja Sandolova on asiasta vastaava ja meidän esittelijämme on Bart Stas. Nyt puheenvuoron saa ensin kuitenkin rouva Sandolova, olkaa hyvä. Congratulations to the election. Kiitoksia jälleen onnittelut valinnastanne ja Ivanovan valinnasta. Olen kovin tyytyväinen puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin esitellä erityiskertomuksen komission proseduurit, joilla varmistetaan tehokas valtionapuvalvonta. Onko se tehokasta? Haluan esitellä valtionapuprosessin. Se määritellään artiklassa 107 perussopimusta. Euroopan unionin toiminnassa se on jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista myönnettävä tuki missä tahansa muodossa, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tiettyjen tuotteiden tuottamista siltä välin, kun se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Sen vuoksi tuet, jotka annetaan yksilöille tai yleisiin toimiin, jotka ovat avainna kaikille yrityksille, eivät yleensä ole valtionapua. apua tarjotaan eri muodoissa. Yleisimmät ovat tietysti tuet ja verohelpotukset. Toiset muodot, kuten helpokorkoiset, halpakorkoiset lainat, myöskin valtion pääomaosakkuus ja se voidaan antaa kansallisella, paikallisella, alueellisella hallintotasolla. Ja komissiolla on yleisvastuu varmistaa, että valtionapuvalvonta on tehokasta. Erityisemmin kilpailukyvyn pääosasto on vastuussa kaikilla talouden sektoreilla tästä, paitsi maatalous ja kalastus. Komission valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että jäsenvaltioiden antama valtion tuki on sopusoinnassa sisämarkkinoiden kanssa, mikä tarkoittaa, että varmistetaan, että hallitusten välintulot eivät vääristä kilpailua ja kauppaa EUn sisällä. The EU member state are required to notify the... Jäsenvaltioiden täytyy ilmoittaa komissiolle kaikista suunnitelluista valtiontukitoimista ja saada hyväksyntä ennen niiden toimeenpanoa. Komissio on ainoa viranomainen, joka voi julistaa valtion tuen sopusoinnussa oleviksi perussopimuksen kanssa ja sillä on suuri harkintavalta tässä mielessä. Jos toimenpide komission mukaan, tai komissio toteaa, että valtion tuki on sopusoinnissa sisämarkkinoiden kanssa sitten hyväksytään. Jos komissiolla on epäilyksiä, niin sitten lähdetään viralliseen tutkintamenettelyyn. Perustuen analyyttiseen työhön ja lisätietoihin lopullinen päätös sitten tehdään sen jälkeen. Kaikki sisäiset markkinatoimijat tai muut osapuolet, heillä on oikeus esittää kantelukomissiolle, he uskovat, että että heidän etujaan on loukattu jäsenvaltion myöntämän valtion tuen johdosta. Komissio analysoi ja tutkii asian niin kutsutun kantelumenettelyn puitteissa. Komissio voi myös ryhtyä aloitteeseen ja aloittaa omat tutkimuksensa sääntöjen mukaisuudessa missä tahansa avussa perustuen julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. Nyt haluaisin lyhyesti esitellä teille. Me tässä tarkastuksessa arvioimme sitä, että kun ajatellaan komission proseduuria, joilla halutaan varmistaa tehokas valtion tukivalvonta, onko se tehokasta? Kolme kysymystä. Ensinnäkin, järjest, ilmoitusjärjestelmät, kantelun käsittelyt ja oma, omasta aloitteesta lähdetyt tutkimukset ovat varmistavatko ne sen, että komissio käsittelee kaikki relevantit valtionaputapaukset. Toiseksi, onko komissiolla asianmukaiset hallinnointirakenteet ja proseduurit, jotta voidaan tehokkaasti käsitellä valtionaputapauksia määräaikojen puitteissa? Kolmanneksi, valvooko komissio sen oman valtiontukivalvonnan vaikutuksia? Valvontatyö, tarkistustyö kattoi aikakauden 2010 ja siinä arviointiorganisaatiota, päätöksentekoa ja valvontaprosessia komissiossa ilman, että arvioitiin komission päätösten oike- oikeellisuutta. Me kattoimme valtionapuvalvonnan, josta kilpailun pääosaston vastaa 96 prosenttia oli kattavuus 2009 myönnetystä valtion tuista rautatiet pois lukien. Ja tämä johtui siitä, että rahoitussektorillekin on enemmän valtion tukea. Tässä oli otoksena 50 ennakkoilmoitusta, 30 kantelua, 40 valvontatapausta ja 10 takaisinperintätapausta. Teemme haastatteluja henkilökunnan kanssa, joka on vastuussa valtion aputapausten käsittelystä ja siinä oli johtajia kymmenestä eri yksiköstä kilpailukyvyn pääosastolla. Analysoimme myös dokumentteja ja teimme analyyttisia testejä. Kahdeksassa jäsenvaltiossa vierailtiin ja 40-40 julkisen ja yksityisen sektorin sidosryhmän edustajilta saatiin myös siitä, miten he näkevät komission proseduurit ja suuntaviivat ja ohjeet. Heidän mielipiteitään käytettiin vain sellaisissa tapauksissa, kun samaa mielipidettä tuki laaja kirjo sidorymien edustajia. Sitten tuloksista. Yksi pääviesteistä on se, että komissiolla ei ole riittäviä tekijöitä siitä, että se käsittelee kaikki relevantit valtionaputapaukset ei ole tarpeeksi takeita siitä, että velvollisuus ilmoittaa valtion tuesta, että, siis että jäsenvaltiot sitä kunnioittaisivat täysin. Komissio on ryhtynyt joihinkin toimiin, jotta yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa voidaan parantaa koskien ilmoitusvelvollisuutta. Ne eivät ole kuitenkaan olleet riittäviä. Komissio joutuu luottamaan pääasiassa kolmansien osapuolten kanteluihin, jotta se voisi saada selville valtionaputapaukset, joista ei ole ilmoitettu. Ja on vielä varaa myöskin parantaa omasta aloitteesta aloitettuja tutkimuksia. Laillisesti, oikeudellisesti komissio ei voi systemaattisesti arvioida proseduurien järjestelmien luotettavuutta jäsenvaltioissa, ja sen valvontatoimet ovat rajoitettu. Tästä tämän seurauksena on vaara siitä, että valtion apua jää saamatta selville. Toinen viesti on se, että proseduurit kestävät pitkän aikaa kantelut erityisesti, niistä puuttuu avoimuutta. Monet tutkitut prosessuaaliset osatekijät ovat hyvin hoidettuja ja organisoituja, mutta kuitenkin proseduurien päättäminen monille ilmoitetuille valtionapu toimille kestää vielä pitkän aikaa. Ja kasvava määrä kanteluita on johtanut siihen, että järjestelmässä on viivästyksiä. Sidosryhmän edustajat eivät saa tarpeeksi tietoa tapausten käsittelyn etenemisestä. Ja tämä johtaa siihen, että avoimuutta tarpeeksi. Kolmas viesti on se, että komissio ei arvioi valtion valvontansa vaikutuksia jälkikäteen. Komission pyrkimys valvoa valtion tukia, eh, sitä estävät eh, data, joka ei ole luotettavaa. Raportointijärjestelmä, niin kutsuttu valtionapu, tulostaulu, siinä on monia puutteita. Siinä ei ole luotettavuutta, vertailtavuutta ja että dataa saadaan käyttöön myöhään ja se ei ole myöskään kattava. On joitakin ad hoc äh, arviointeja, mutta komissio ei ole kuitenkaan vielä arvioinut jälkikäteen valtion vaikuttavuutta. Tämän lisäksi haluaisin kertoa teille joistakin mielenkiintoisista arvioista, jotka kerrotaan kertomuksessani ja perustuvat siihen, että valvonta kattaa vuodet 2009 ja 2010, jotka vuodet, kuten tiedätte, niitä leimasi talouskriisi. Osana Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaa 19.9. komissio hyväksyi väliaikaiset yhteisöpuitteet valtiotukitoimille, jotta voitiin tukea sitä, että rahoitusta oli saatavilla reaalitaloudelle nykyisessä rahoitus- ja talouskriisissä. Tilintarkastustuomioistuin arvioi tämän vaikutuksen rajoit, rajoit, rajoittuneeksi. Ja tämä väliaikaiset puitteet aktivoituivat tai olivat toiminnassa 31. joulukuuta 2011 asti. Komissio hyväksyi kriisi valtionapuregiimin, joka perustui erityiseen ohjaukseen, yksinkertaistettuun kommunikaatioon edunsaajien kanssa ja saatiin myös erikoistunutta lisähenkilökuntaa organisoitua erityisesti tällaisen rahoituskriisin työryhmään. Tästä saatiin pragmaattisia modifikaatioita proseduureihin ja se osoitti hallinnon joustavuuden ja mahdollisesti sen, että voitiin nopeasti hyvä, äh, reagoida valtionavulla kriisiin. Tästä tilintarkastuimistuin on muotoillut monia konkreettisia suosituksia, joilla tehokkuutta pyritään parantamaan, kuten ollaan aloitteellisempia siinä, kun parannetaan jäsenvaltioiden tietoisuutta valtionapusäännöistä. Valvontatoimintaa täytyy parantaa, ryhtyä omaloitteisiin valvontatoimiin, tutkimuksiin laittomasta tuesta systemaattisemmalla tavalla ja parannetaan avoimuutta menettelyissä ja tehdään päätöksentekomenetelmästä nopeampi. Komissio voisi myös harkita sitä, että onko jotain opittavaa siitä, että miten finanssikriisi hoidettiin ja näin parannettiin tavanomaisia työmetodeja. Lopussa haluaisin ilmaista kiitollisuuteni tästä hyvin ammattimaisesta yhteistyöstä komission kollegoiden kanssa ja myöskin jäsenvaltioiden kollegoiden kanssa, jotka ovat tukeneet antamalla lisätietoja meidän työtämme. Kiitoksia kovasti. Kiitokset rouva Sandolova tästä kertomuksestanne. Nyt puheenvuoron saa esittelijämme herra Staas. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan myös puolestani rouva Sandalovaa ja koko hänen äh, tiimiään kiittää. Tämä on luonnollisesti ryhmätyötä. Haluan äh, kiittää teitä todella perustellusta kertomuksesta. Olen äh, tarkastellut näitä suosituksia ja pidän tuomioistuimen suosituksia erittäin arvokkaina. Itse olen äh, muotoillut kymmenisen suositusta, johtopäätöstä ja olen viikkojen ajan ollut yhteydessä Rova Sandolovaan ja hänen äh, ryhmänsä edustajiin ja myös viime viikolla Strasburgissa tapasimme ja huomasin, että oman suositukseni numero yksi on puikahtanut pieni virhe totean, että pidän näitä tilintarkastustuomioistuimen suosituksia hyvänä. Ja minä olin jotenkin muotoillut tämän väärin. Tarkoitukseni on tietenkin todeta, että komissio on, että tilintarkastustuomioistuin on tarkastellut komission kokonaisarviota ja sitten sen perusteella kahdeksan jäsenvaltiota tarkemmin. Näinhän tämä oli. Komissio on reagoinut hyvin aktiivisesti rahoituskriisiin. Siinähän panokset olivat todella suuret. Ja kolmas johtopäätökseni, jossa ehkä olen hieman kriittisempi ja kyllä tuen ehdottomasti tässä tilintarkastustuomioistuinta, niin kyllä komissio olisi voinut olla proaktiivisempikin. Tämän tilintarkastustuomioistuin on todennut, ja kyllä jäsenvaltioita olisi komission tullut paremmin eh, tiedottaa esimerkiksi parhaista käytännöistä, samoin eh, siitä, mikä on valtion tukien eh, oikea ilmoitustapa. Niistä on ilmoitettava komissiolle. Nyt vaikuttaa siltä, että on toimittu hiukan hitaammin tai vähemmän kurinalaisesti. Ja tässä tarvittaisiin hiukan kurinalaisempaa toimintaa. No komissio voi sanoa, että siitä vaan parlamentti, auttakaa meitä, tehän olette myös budjettivallankäyttäjä, mutta kyllä tähän varmaankin tarvitaan hiukan enemmän henkilöstöä. Jos oikein tilintarkastustuomioistuinta ymmärsin, niin tämä, tässä on vielä jonkin verran tehtävää. Sitten neljäs suositukseni, että tässä täytyisi toimia nopeammin, avoimemmin tähän tilintarkastustuomioistuin viittasi, nämä menettelytavat ovat välillä kestoltaan aivan liian pitkiä ja nämä näitä tulisi huomattavasti näitä käsittelyaikoja lyhentää. Ja kysyisinkin ihan konkreettisesti, että mitä tässä voitaisiin tehdä, kun tässä puhutaan yleisellä tasolla jäsenvaltioista, mutta olisiko mahdollisuus saada tällainen kattava käsitys jäsenvaltiokohtaisesti, että kuinka pitkiä aikoja eri jäsenvaltiot tarvitsevat. En näitä tietoja toki pyydä tässä ja tänään, mutta kirjallisesti myöhemmin ja mielellään ennen vastuuvapauskäsittelyämme. Sitten viides suositukseni, Rova Sandalovakin tähän viittasi, hän onnitteli komissiota siitä, että se on käsitellyt menestyksekkäästi rahoituskriisiä, mutta voidaanko tästä ottaa oppia? tässä hätä oli todella kova ja rahoituskriisi iski myös ihan tavallisiin ihmisiin, mutta jos tästä voitaisiin ottaa jotain oppia ja toimia todella tätä kautta, ottaa oppia ihan tav- tavallisia olosuhteita varten. Eli komissio, mitä te opitte rahoituskriisin käsittelystä, niin voisitteko ehkä tätä oppia ikään kuin soveltaa käytännössä – muotoillessanne vaikka uusia menettelytapoja, metodeja ihan muissakin oloissa. Ja sitten kuudes suositukseni täytyisi korostaa siitä, että kaikkien sidosryhmien oikeusvarmuus taattaisiin, eli kantelut aiheuttamat kantelut tulisi käsitellä nopeammin ja ylipäätään kanteluiden käsittelyä tulisi nopeuttaa. Ja tätä varten tarvitaan tietenkin resursseja lisää resursseja. Sitten seitsemäs suositukseni on henkilöresurssien lisääminen ja käytön parantaminen. Ja vaikuttaa kyllä siltä, että tässä on edistystä eh, mahdollisuus kyllä saada aikaan. Ja kysyisinkin komissiolta, että voisiko komissio saada tällaisen eh, raportointijärjestelmän vielä tämän vuoden loppuun mennessä. Sitten eh, valtion tuon seurannan seurantaa tulisi parantaa, tarvittaisiin lisää otoksia. Sitten kohdassani yhdeksän, tässä taitaa olla pikkuinen virhe, koska tässä viittaan niin kutsuttuun Sari-sovellukseen. Huomaan, että ainakin englannin ja ähm, hollannin kielen äh, kohdalla, kun pitäisi lukea sani, niin lukee sari. Ja sama virhe on itse asiassa suomenkielisessä. Ei sari, vaan sani sovellus on kyseessä. Ja sitten tosiaan äh, haluaisimme vielä tästäkin järjestelmästä kuulla hieman lisää. Jos ei nyt heti, niin ehkäpä kirjallisesti voisitte vastata esimerkiksi vastuuvapausmenettelyn aikana tai sen puitteissa herra Fielderin mietintöön viittaan. Sitten vielä kymmenen, kymmenes suositukseni. Mielestäni tässä tarvittaisiin hiukan laajempaa jälkikäteissä arviota, joka tulisi myös äh, laajalti julkaista siitä, miten valtion tuki ja valtion tuen valvonta vaikuttavat yrityksiin ja markkinoihin ja yleisesti ottaen koko talouteen. Voisiko komissio tätäkin vielä pohtia? Tässä todella näitä minun suosituksiani, kysymyksiäni yhteistyö tilintarkastustuomioistuimen kanssa on ollut erittäin hyvä ja olen kuullut, että tilintarkastustuomioistuimen ja komission yhteistyö on sekin oikein hyvin sujunut, eli uskon, että saamme aikaan kyllä asiassa selvää edistystä. Kiitos. Ja, vielen Dank dem. Kiitos. Kiitämme esittelijää. Niin kuin usein tällaisten äh, erityiskertomusten kohdalla, niin annamme sekä risuja että ruusuja. Ja nyt äh, komissiosta äh, puheenvuoron Saira Kopman, joka on kilpailupääosaston osaston edustaja. Eli ehkäpä te voitte nyt vastata näihin esitettyihin kysymyksiin. Tai voitte toki vastata mm, jatkossa myöhemmin myös kirjallisesti. Kiitos. Thank you very much, uh, President. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos rouva Sandolova ja kiitos esittelijä Stassille näistä hyvistä kysymyksistä. Otan ilolla vastaan tämän tämän aloitteen ja vastaan lyhyesti niihin kysymyksiin, joita esittelijä tässä osoit- esitti. Ensimmäinen asia, josta sanoisin muutaman sanan, on se, että tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa on monia hyviä suosituksia, mutta sanoisin kuitenkin, että tietenkin perussopimuksen mukaan valtion tuki on tärkeässä roolissa. Jäsenvaltioilla on vastuuta siinä suhteessa myös ja toisaalta sitten komission vastuuta on rajattu aika tiukasti valtiontukiasioissa. Ja tämän tyyppinen interaktio pitää siinä ottaa huomioon. Eli meillä on vain rajallista valtaa ja myös rajallisia resursseja – Ymmärsin kyllä, mitä tässä resursseista sanottiin kyseessä olleena aikana. Tarkastusajanjaksona elettiin kriisiä ja silloin resursseja siirrettiin tärkeisiin kohtiin ja osa, osa tästä toiminnasta heijastuu nyt sitten myös tässä erityiskertomuksessa mainittuihin seikkoihin. Pari sanaa näistä suosituksista. sanoisin, että moni, montaa niistä toteutamme jo. Annan pari esimerkkiä. Ensinnäkin nämä valvonta- ja seurantatoimet. Tämä on hyvä pointti. Olemme tänä vuonna itse asiassa tulemme kaksinkertaistamaan nämä toimet ja tarkastamme yhden kolmasosan kaikista tapauksista. Toisa, totta kai tämä riippuu osaltaan myös resursseista, mutta me olemme ymmärtäneet, että valtion tuen uskottavuuden kannalta on hyvin tärkeää se, että tarkastamme ex post perusteisesti mahdollisimman suuren osan näistä tuista. Sitten toisekseen tässä kysyttiin resurssien allokoinnista ja työajan käytön mittaamisesta, saataisiinko tällainen järjestelmä pystyyn jo tämän vuoden loppuun mennessä. Olen aika varma, että näin tapahtuu. Meillä on Petraksi ristitty järjestelmä nyt kehitteillä. Se on jo pääosastolla otettu käyttöön ja silloin voimme kyllä tarkkaan nähdä jokaisen tapauksen kustannukset. Se on tällainen tapausten hallintajärjestelmä ja siitä saadaan paljon yksityiskohtaista tietoa kustakin tapauksesta ja tämä varmasti lisää tehokkuutta. Tässä puhuttiin myös kanteluista ja varsinkin ikään kuin tällaista jo meille kertyneistä kanteluista, joihin ei ole päästy vastaamaan. Me olemme päässeet tuota sumaa kuitenkin purkamaan jäsenvaltioiden suhteista, meidän suhteestamme jäsenvaltioihin. Tässä pyydettiin levittämään parhaita käytäntöjä ja jäsenvaltioiden avustamista silloin, kun niiden järjestelmät ovat heikommat. Me olemme tähän myös nyt panostaneet. Pääjohtaja, jonka vastuulla tämä asia on, on nyt ottanut asiakseen perustaa tällaisia yhteyspisteitä jäsenvaltioihin ja olemme tehneet tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioissa valtion tuesta vastaavien ihmisten kanssa. Me koulutamme myös jäsenvaltioissa tuomareita jotka näitä tapauksia sitten oikeusasteissa käsittelevät ja komission jäsen Almunia on korostanut sitä, että tehokas valtion tukivalvonta edellyttää myös jäsenvaltioiden osallistumista. Me toimimme nimittäin omien resurssiemme rajoissa. Tässä hiukan esimerkkejä siitä, minkälaista kehitystä nyt olemme saaneet aikaan nykyisten sääntöjen pohjalta – haluaisin kuitenkin nostaa esiin sen seikan, että perussopimus tietenkin määrittelee sen viitekehyksen, jossa me toimimme, mutta sen lisäksi komissiota sitovat lukuisat asetukset, jotka määrittävät esimerkiksi sen, miten näitä kanteluita käsitellään ja osa tässä kertomuksessa mainituista asioista voidaan käydä läpi vain, jos katsotaan tätä prosessiasetusta. On tärkeää korostaa myös sitä, että tällä hetkellä tämä kyseinen asetus määrää meidät tarttumaan myös hyvin pieniin tapauksiin, vaikka niiden vaikutus EU-tasolla jäisikin erittäin vähäiseksi, mutta tähän nyt nykyiset asetukset meidät määräävät. Tätä voitaisiin miettiä tulevaisuudessa. Nykyiset säännöt eivät myöskään salli meidän puuttua näihin ryhmäpoikkeustapauksiin. Tätäkin voitaisiin miettiä tarkemmin, mutta siihen tarvitaan neuvoston päätös, jos tätä halutaan muuttaa. Tässä yritän sanoa nyt sitä, että hyviä kohtia otettiin esiin tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa, mutta jotkut kohdat vaativat asetusmuutoksia. Komission jäsen Almunia on myös tarkastellut näitä asioita ja tuomioistuimen erityiskertomusta ja esittelijän huomioita. Ja hän esitteli työohjelmaansa parlamentissa joulukuussa ja hän haluaa nyt uudistaa valtion tukivalvontaa. Siinä prosessissa puututaan sitten myös näihin kohtiin ja hän esittelee toinen helmikuuta omat ajatuksensa tästä asiasta täällä Brysselissä järjestettävässä konferenssissa – varmastikin tässä kohtaa viestit menivät aika hyvin yhteen sen kanssa, mitä tässä jo aiemmin kuulimme. Ne kaksi asiaa, joissa meillä on hiukan vastalauseita, liittyvät tähän täysimääräiseen ex post arviointiin siitä, minkälaisia vaikutuksia valtion tuella on ollut. Minä totta kai taloustieteilijänä haluaisin näin tehdä, mutta se ei vain taloudellisesti ole mahdollista ja emme pysty meillä käytettävissä olevien tietojen perusteella näkemään ihan mikä vaikutus näillä valtion tuilla on ollut tällä tavoin jälkikäteen arvioiden. Komissio kuitenkin aikoo arvioida valtion tuen vaikutuksia tietyillä alueilla. Se vaatii jo paljon työtä itsessään. Meistä se on kuitenkin hyvin tärkeää ja varsinkin kun tätä uusi, uudistusprosessia viedään eteenpäin, niin tämä liittyy osaltaan sitten siihen tämän huomion siis tekisin tuohon. No toinen huomio liittyy sitten näihin yksityiskohtaisiin tietoihin. Yleensä meiltä menee noin viisi kuukautta, että pystymme arvioimaan jonkin toimenpiteen tarkat vaikutukset ja päätämme sitten, että avataanko tällainen virallinen menettely vai ei. Ja jos näin tehdään, se, siitä päätetään 21 kuukauden kuluessa. Aika on aika pitkä, mutta vielä korostaisin näitä sääntöjä, jotka meitä sitovat. Komissiolla ei ole valtaa etsiä markkinatietoa, joka olisi relevanttia tietyissä tapauksissa. Me olemme jäsenvaltioista tulevan tiedon varassa – nopeus, nopea, nopea asioiden käsittely on tietenkin kansalaisten kannalta hyvin tärkeää, mutta meitä sitovat tietyt säännöt ja niitä täytyy muuttaa, jos haluamme todella tässä asiassa edetä. Jäsenvaltioista tuleva tilastotieto on tässä kohtaa puhuttiin ajanjaksosta, jolloin kriisi oli pahimmillaan ja jäsenvaltioista saataviin tietoihin ei aivan täysin voitu luottaa juuri tämän kriisin vuoksi, eli siksi kannattaisi ehkä tarkastella muita tilastotietoja tältä kyseiseltä ajanjaksolta. Mutta varmasti toimitamme nämä tiedot kirjallisesti vielä tässä ennen vastuuvapausmenettelyn päättymistä. Kiitos. Koopman. Kiitokset herra Koopman. Onko valiokunnan jäsenillä vielä kysymyksiä ei eikä esittelijälläkään ole, joten kiitän sydämellisesti näistä vastauksista. Toivomme, että tässä asiassa edistytään olennaisesti. Sehän on taloudellisesti hyvin tärkeä kysymys. Kyllä täytyy sanoa, että kriisiin reagointi myös osoittaa joustavuutta ja tämä on tietenkin talouden kannalta hyvin tärkeää. Eli Kyllä tässä ihan kehutkin ovat paikallaan. Ja muuten jatkamme tätä työtä yhdessä niin, että päästään hyvään lopputulokseen. Kiitän myös rouva Sandolovaa erinomaisesta kertomuksesta. Kiitoksia. Ja kokous päättyy tässä vaiheessa. Jatkuu taas huomenna aamulla kello yhdeksän. Kokous päättyy tältä erää. Kiitos.